Ladies and gentlemen, let us, let us start. Hyvät naiset ja herrat, voimme varmaan aloittaa kokouksen saman tien. Pidän jäseneltyä vuoropuhelua komission jäsen Elsbietka Pienkovskan kanssa. Hän vastaa sisämarkkinoista, teollisuudesta, ja pk-yrityksistä komission puolella. Me tiedämme vallan hyvin, että teidän salkkuun on erittäin tärkeä meidän valiokuntamme työn kannalta. Ratkaisu on tärkeä monessakin kohtaa. Hieman yllättävää. Tämä on komissaarin ensimmäinen vierailu tänä vuonna. Itra-valiokunta tämä olisi hämmästyttävä. Oh. Siis tänä vuonna. Niin, mutta kun nyt on jo kesäkuu. Te tulette kyllä hyvin myöhässä paikan päälle. Tiedämme vallan hyvin, että Itren toimintakenttä menee hyvin pitkälti komissaari Pienkoskan toimialan kanssa päällekkäin, kun on kyse kasvusta, työllisyydestä, kilpailukyvystä Euroopan unionissa esimerkiksi. Näissä suhteissa meillä on sama toimintakenttä meidän valiokuntamme. Nyt haluaisi kuulla enemmän kokoisvaltaisesta ajattelusta, kun on kyse Euroopan teollisuuden kilpailukyvystä ja herkistä aloista, esimerkiksi terästeollisuudesta ja pk-yrityksistä pk on tietysti niin tärkeitä. Ja tietystikin mielellämme haluaisin kuulla myöskin avaruuspolitiikasta, Galileasta ja Kopernikuksesta muun muassa. Itre on erittäin kiinnostunut näistä tärkeistä seikoista ja viittaisin tässä kahteen suosien kysymykseen, jotka hiljattain esitettiin komissiolle. Toinen niistä liittyy Euroopan avaruuspoliittiseen strategiaan ja toinen suurin kysymys liittyy eurooppalaiseen rautatiealan teollisuuteen. Kumpikin asia otettiin parlamentissa erittäin vakavasti ja ne hyväksyttiin viime torstaina Strasbourgissa, joten ne ovat aivan tuoreita asiakirjaa muutaman päivän takaa. On äärimmäisen tärkeää, että komissio varmistaa sen, että näiden tärkeiden parlamentin aloitteiden osalta ryhdytään jatkotoimiin. Ei ole tarpeen että paljon selittää asia meidän kannalta, mutta halusimme vain olla varmoja siitä, että Euroopan komissio on valmis jatkamaan työtään kumpaan kummakin aiheen suhteen, varsinkin juuri kyse rautatialan teollisuudesta teollisuudesta rautatilta varten. Tuotteeksi hyväksyttiin viisi päivää sitten ja se otettiin erittäin vakavasti parlamentissa. Tietystikin EUn avaruuspolitiikka on niin ikään tärkeä osa-ala. Joten tervetuloa teille, Rova Bianco, hienoa, että olette täällä valiokunnassamme tänään nyt meillä on kaikilla varmaan tilaisuus kuulla teidän avauspuheenvuoronne. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia kovasti kutsusta tänne tänään tähän kolmanteen jäsenneltyyn vuoropuhelun itre kanssa. Haluaisin ehkä hieman perustella asioita, mutta ensinnäkin siis valiokunta tämän päivämäärän päätti, eikä minä, ja sitä valiokuntakin ehdotti toiseksi. Tämä on valtavaa portfolio ja olen usein parlamentissa paikalla, kiitos kovasti kutsusta täksi päiväksi. No ehkä se oli viimeinen tapaamisemme tänä vuonna, sillä aiheiden määrä salkussani niin sanotusti on korkea, joten voimme keskustella usein ja paljon. Ensinnäkin totta kai haluan keskittyä teollisuuteen, mitä voimme tehdä yhdessä, mitä teemme komissiossa ja voimme auttaa että sillä on tärkeä rooli talouden toipumisessa. Ensinnäkin haluaisin selittää ja selventää yhtä asiaa. Kun puhutaan komissiossa myös teollisuudesta, se ei tarkoita pelkästään sitä, että on valmistavat yritykset, toteutustavat yritykset, vaan kuten puheenjohtaja mainitsin, puhumme myös, tarkoitamme myös pk-yrityksiä, jotka tarjoavat uusia palveluita, tarkoitamme verkkopalvelujen tarjoajia, teollisten alustojen ja formien tarjoajien ICT, kuljetus, teollisuusalalla ja puhumme myös uusista palveluista, joita tarjotaan koneen käyttäjille ja laitteista puhumme myös. Siinä vain muutama esimerkki, joten pitää tarkastella koko teollista järjestelmää, arvoketjua, kuten sanotaan, ja meidän pitää tarkastella kokonaissysteemin tulosta. Se tarkoittaa myös sitä, että otetaan hienosti lähestymistapa sen sijaan, että käytetään vain yhtä, yksiä lukuja. Meidän roolimme komissiona on... Niin. Uh, sorry, sorry for this. Um, uh, our role is to be an... Meidän roolimme on mahdollistaa työpaikkoja ja kasvua. Ja roolimme on auttaa luoda olosuhteet yrityksille, että voivat investoida, sopeutua ja innovoida muun muassa. Ja Teemme tätä jo kaikilla politiikan aloillamme. Tiedätte varmastikin esirinne tulevat tulokset. Sitten on uusi osaamis, pätevyys, strategia, kiertotalous, voisin nimetä ne kaikki, mutta meidän roolimme ensimmäisenä vuotena komissiossa oli horisontaalisesti sijoittaa teollisuus kaikkiin strategisiin asiakirjoihin, näin on tehty. kuten ehkä tiedätte, hyväksyimme tiedonannon digitalisoitumisesta teollisuudessa. Haluamme puuttua investoinnikuiluun ja, ja modernisoinnin puutteeseen teollisuudessa. Tiedonanto hyväksyttiin 19. huhtikuuta. Siinä puhuttiin eri toimista, joilla voidaan helpottaa teknologian toimittajille, että pitää auttaa teollisuutta digitalisoitumaan kaiken kaikkiaan. Tässä tärkeä osa on järjestelmien standardisointi, sillä digitaaliteknologiat järjestelmä, järjestelmät, niiden pitää toimia saumattomasti yhteen, joten osana pakettia. No, julkaisimme ICD-standardisointisuunnitelman osana tätä pakettia. Siinä puhutaan kattavasta strategiasta, joka perustuu siihen, että keskitytään viiteen tärkeän osa-alueeseen, 5G, esineiden internet, pilvipalvelut, kyberturvallisuus ja datateknologiat, mutta totta kai kuten integroidussa järjestelmissä ICT-standardisointi ei riitä, joten eilen allekirjoituksessa monien sidosryhmien kanssa laajemman aloitteen, joka liittyy standardisointiin. Se sai erittäin hyvän vastaanoton teollisuuden toimijoiden parissa. Täällä tullaan modernisoimaan normeja laajalti se myötä voimme kehitellä uusia standardeja nopeammin ja tehokkaammin. Ja toinen asia, joka liittyy digitalisoimiseen, on, että edistetään sitä, miten alueet ja valtiot voivat tehdä paremmin yhteistyötä, erityisesti jos ajatellaan B2B-alustoja, tällaisia alustoja viimusta viime viikolla käsittelimme erässä tilaisuudessa. Massadataankin potentiaali pitää hyödyntää sillä edelleenkin on liikaa oikeudellista epävarmuutta että vuoden loppuun mennessä. Puhumme siitä, mitä me puuttua näihin saatavuus- ja käyttöongelmiin, jotka liittyvät tietoon. Kuten puheenjohtaja mainitsi, avaruus, teollisuus ja avaruuspolitiikka, niin It has to be said that Täytyy sanoa, että avaruuteen liittyy, tai ison datan liittyy valtavasti potentiaalinen myöskin avaruusalalla. Meillä on nyt kaksi aktiivista ohjelmaa, Copernicus-ohjelma tuo meille erilaista täydellistä tietoa maapallosta, saastumisesta esimerkiksi, maamassojen muutoksista. Lisäksi iso data auttaa suunnittelemaan maankäyttöä ja suojelemaan ympäristöä. Ja Galileo tietystikin antaa Euroopalle oman satelliittinavigointijärjestelmän, ja yrityksillä on pääsy tähän tietoon. Yritykset pystyvät siksi tarjoamaan uusia palveluita. Tämä tuo valtaisaa hyötyä taloudellemme tulevina vuosikymmeninä. Ja kummankin kautta pystytään saman aika nopeaa edistystä tällä hetkellä viime kuussa. Kaksi Galileo-satelliittia laukaistiin avaruuteen menestyksekkäästi. Ja kuten sanoin reilu vuosi sitten, todennäköisesti takaa pikemminkin aivan varmasti vuoden loppuun mennessä voimme kertoa, että Galileon alustavat palvelut ovat operatiivisessa vaiheessa. Tietysti meidän täytyy tehdä kumppanuussuhteessa työtä teollisuuden kanssa, että voimme luoda suotuisat olosuhteet, joissa yritykset ja tutkimuslaitokset pystyvät luottavaisen mieleen investoimaan avaruusalan tutkimukseen ja kehitykseen. Ja kuten totesin viime viikolla täysistunnossa Strasbourgissa, tulemme julkaisemaan uuden avaruusstrategiamme yhdessä Euroopan avaruusviraston ESAn kanssa. Siinä yhdistetään eri avaruustoimenpiteitä Euroopassa. Strategian myötä pystytään puuttumaan tärkeisiin haasteisiin, jotka kohtavat tuota ala tänä päivänä ja tietystikin myös tulevaisuudessa. Lokakuussa, loka, maaliskuussa ja pikemmin lokakuussa tuo strategia tullaan hyväksymään. Oletukseni mukaan se tulee käsittelemään viisi tärkeää osa-aluetta. Ensimmäinen niistä on se, kuinka saadaan suurimmallinen hyöty irti Galileosta ja Koperinkuksesta. Toiseksi vastataan tuleviin tarpeisiin. Kolmanneksi, joka on minun tärkeä asia pk-yritysten kannalta, on, että tässä tarkastetaan pk-yritysten asemaa ja yrittäjyyttä ja pyritään parantamaan eurooppalaisen avaruusteollisuuden kilpailukykyä. Neljäntenä seikkana tai aiheena on strateginen puoli, joka liittyy kaksikäyttötuotteisiin ja niiden välisen synergian. Lisäksi tarkastella kansainvälistä ulottuvuutta. Avaruusohjelmasta voidaan todeta, että siitä on hyötyä, mikäli sitä hyödynnään laajalti sekä julkisen että yksityisen sektorin puolella. Avaruus on tietystikin yksi osa-alue vain, joita täytyy ryhtyä erityistoimenpiteisiin. Teemme myöskin työtä eurooppalaisen puolustusalan toimintasuunnitelman puolesta. Se tulee julkaisena myöhemmin tänä vuonna. Tärkeimpänä tavoitteena on tukea teollisuuden aikansaaminen ja vahvistaminen, jotta voidaan vastata Euroopan keskityttäen pitkän aikavälin strategisiin tarpeisiin ja puolustustarpeisiin. Emme voi enää toimia sirpaloituneesti Euroopassa, vaan Euroopan täytyy tehdä enemmän kokonaisvaltaisen suunnitelman aikaansaamiseksi ja komissio tukee tässä jäsenvaltioita. Tässä halutaan todesta lisäarvoa sen kautta, että mobilisoidaan erilaista erilaista politiikkaa. Teemme yhteistyötä myöskin korkean edustajan kanssa, eurooppalaisen puolustusviraston kanssa. Haluamme kehittää myöskin puolustusvirastoa erityisesti toteaisin, että ensi vuonna tullaan ehdottamaan budjettia, jotta saadaan aikaan valmisteleva toimi puolustusalan tutkimuksen edistämiseksi. Mikäli tässä onnistutaan ja toivon mukaan on ja luotan kanssa teidän apunne. Tämä saattaa johtaa täysin täysimittaiseen puolustusalan tutkimusohjelmaan jatkossa. Haluan todellakin vedota teidän tukeenne, jotta tuo aloite saadaan lyötyä lävitse. Me tarvitsemme toimenpiteitä ja keinoja oikealle tasolle, jotta voimme olla uskottavia erittämään kunnianhimoisia Euroopan tason puolustuskysymyksissä. Ja puolustuksen edistämiseksi tutkimus on ensimmäinen asiasta täytyy aloittaa. Tässä luotan todellakin teidän tukenne. Seuraava aihe liittyy autoalaan tietystikin. Ensinnäkin autoalan tulevaisuudesta. Tuo sektori on tällä hetkellä suurten haasteiden edessä. Hiilidioksidipäästöjä täytyy vähentää, digitalisoituminen ja globalisaatio niin ikään etenevät. Gear Gear 2030 korkean tason työryhmä perustettiin juuri autoalan asioiden käsittelemiseksi. Me tarvitsemme jonkinlaisia suunnitelmia tulevia vuosia varten vuoteen 2030 saakka. Niin kuin kaikilla muillakin aloilla, maailma muuttuu nopeasti myöskin autoalalla ja meidän täytyy valmistautua tulevaisuuteen. Työryhmässä on mukana julkisia viranomaisia ja muita osapuolia pohtimassa yhteisistä, yhteisiä lähestymistapoja ja omaksumasta sellaista. Viisi komissaria mukana työryhmässä, joten tämä erittäin laaja-alainen työryhmä, jossa mukana ei pelkästään teosun alama, myöskin komissaari Oettinger ja komissaari Bulls. Uh, so few commissioners on, in this high-level group. Uh, and now on, on, uh, on... Nyt pari sanaa nykytilanteista. Totta kai päästöskandaali osoitti järjestelmämme rajat. Siinä miten nämä huonot tuotteet voidaan huomata ja miten voitaisiin reagoida nopeasti EU-ssa. Meidän pitää varmistaa, että se ei enää toistu. Siitä syytä, syystä ehdotuksemme uudelle ajoneuvodirektiiville on niin tärkeä. Se auttaa parantamaan eh, valvontaelinten riippumattomuutta ja sen myötä saadaan käyttää mekanismeja, niin meidän voidaan vetää takaisin aina ja antaa sak- sak- sanktioita sitten EU-ssa, jotta varmistetaan, että kaikki noudattavat sääntöjä. Komissio tähän asti teki oman osuutensa hyväksymällä ehdotuksen melko nopeasti. Ja haluan vedota, että teette saman toinen sektori, jossa tarvitaan pikaisia toimia, kun pitää ratkaisemaan tämän, nämä tykyhaasteet ja pikanävin haasteet on Terästeollisuus, siinä on kaksi tärkeää asiaa. Mark- Kiinan markkinatalous, status ja globaali ylikapasiteetti, ylikapasiteetti. No. Is important. EUn ja Kiinan välinen suhde on erittäin tärkeä. Minulla on täysin selvää, että Kiina ei ole markkinatalousmaa. Teemme ankarasti löytääksemme ratkaisun tähän. Tämä ei ole helppo asia. Voin kuitenkin vakuuttaa teille, että tulemme keskustelemaan tästä komission kollegiossa 23. päivä kesä, heinäkuuta Turkki korjaa. Muuten voi sanoa, me tulemme tekemään ehdotuksen ja mikäli on sataprosenttinen mahdollisuus, että jäsenvaltiot ja parlamentti hyväksyisivät ehdotuksen, niin hyvä niin. Nyt, nyt pyrimme löytämään tällaisen ratkaisun, joka hyväksyttävissä. Täytyy myöskin sanoa, että meidän kaupan suojatoimemme markkina-aseman ohella, joka liittyy Kiinan tilanteeseen, täytyy hoitaa sen mukaisesti, jotta saadaan niistä riittävä hyöty irti. Ja täytyy myöskin puuttua epäreiluihin kaupallisiin käytänteihin ja myöskin mitä ylikapasiteettiin tulee. Olemme ottaneet tämän kysymyksen esiin kaikkein tärkeimpien kumppanimme kanssa myöskin monen välisellä tasolla. Korkean tason työryhmä, joka tarkastelee energiaintensiivisiä teollisuuden aloja mukaan teollisuus, joka teollisuus puolen että tulet mukaan tähän keskusteluun kaupan, kaupasuhteista Kiinan kanssa ja Kiinan markkinatausasemasta tullaan keskustelemaan myöskin tuon alan valtion tuista puhutaan tuossa yhteydessä. Kulttuuri ja luovan alan teollisuuden aloja käsittelevä olma aloite mietintö oli myöskin erittäin tervetullut. Hienoa, että ITRA ja kulttuurivaliokunta voivat tehdä yhteistyötä tämän asian eteenpäin viemiseksi niin, että ei ajatella asioita kovin tiukan nurkkakuntaisesti siiloajattelun tapaa, niin kuin komissiossa joskus tehdään. Omalta osaltamme katsomme, kuinka voidaan edistää innovaatiota ja digitaalisen teollisuuden hyödyntämistä mukaan luettuna horisontaalista yhteistyötä Kuten näette, agenda on erittäin pitkä. Pystyn nopeasti vain sivuttamaan tai sivuamaan jotakin tärkeimpiä seikkoja. Mutta tämä on vain pieni osa siitä työstä, jota me teemme komission puolella. Täytyy myöskin sanoa, että me pidämme silmällä kaiken tyyppisiä yrityksiä, sekä pieniä että suuria. Meidän pk-yrityksemme tulevat todellakin hyötymään kaikista näistä aloitteista, jotka mainitsin. Ja myöskin syksyllä tulevasta startup-aloitteesta. Ensi vuonna tulemme tekemään kokonaisvaltaisen strategisen esityksen, joka liittyy teollisuuspolitiikkaan. Tämä on viimeinen askel tässä valmistelutyössä. Kuten ehkä muistatte, viime vuonna lähetin kirjeen jäsenvaltioille ja teollisuuden aloille. Tänä vuonna annettiin sitten komission tiedonanto, joka liittyy digitalisointiin, ja syksyllä sitten annetaan energiaunionia ja puhdasta teollisuutta koskeva ja kiertotaloutta koskeva paketti, eli älykäs ja puhdas teollisuus yhdessä paketissa ja sitten myöhemmin valmistellaan, kuten sanoin, kaiken kattavaa strategiaa teollisuutta ja teollisuuspolitiikkaa varten. Siinä yhdistyvät kaikki palaset toisiinsa. Sitten saadaan kokonaisvaltainen kuva ja paremman parempaa tulosta aikaan ja lisäarvoa aikaan. Voimme katsoa sitten, kuinka tätä asia voidaan edistää jatkossakin tulevina vuosikymmeninä. Kenties tässä oli puheenvuoroni, paitsi että muutama sananen vielä tähän loppuun. Muutama sana sen jälkeen, mitä tapahtui pari päivää sitten Yhdysvalloissa Orlandon ampumistapaus. Mainitsin tämän jo eilen ja toissapäivänä, mutta haluan todellakin osoittaa kunnioitustani uhreille ja esittää surun perheille ja omaisille. Tiedän, että Teidän valiokuntanne ei käsittele ampuma-asedirektiiviä, jota komissio ehdotti puoli vuotta sitten. Haluaisin kuitenkin kiinnittää teidän huomionne erääseen seikkaan. Osana uudelleen tarkastelua komissio ehdotti, että kaikin vaarallisimmat puoliautomaattiset tuliaseet kiellettäisiin. Aseet, joita siviilitkin saavat käyttöönsä tänä päivänä, mutta luonvaraisesti, Mutta tällainen kielto edelleenkin kohtaa vastarintaa hyvinkin paljon vastarintaa sekä neuvoston että parlamentin puolella. Toivon todella, että pystymme pääsemään sopimukseen tästä asiasta, jotta me varmistaa kansalaisten turvallisuuden, su, kansalaisten turvallisuuden ja kieltää nämä rynnäkköaseet, joille ei ole mitään asiaa kansa, tavallisten siviilien käsissä. Kiitokset komissaari tästä alustuksesta. Nyt sitten Koordinaattorit ja poliittisten ryhmien puheenvuorot EPN puolesta Christian Skalinch. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Yleisluontoinen kysymys. Kuultuani mitä sanoitte. Strategiahan keskittyi uudelleen teollistamiseen 20 prosenttisesti, eli työpaikat olivat keskiössä. Ja tähän tekin varmasti pyritte. Ja kysyisin seuraavaa. Miten tähän tavoitteeseen on tarkoitus päästä? Kuinka kaukana siitä ollaan tässä vaiheessa? Minkä tyyppisiä tuloksia näyttäisi olevan tulossa? Entäpä sitten tuopaikkojen luomisaspekti? Ja sitten kysyisin, eh, miten paljon liittyy perinteisen teollisuuteen ja kuinka suuri eh, on sitten eh, sen osuus, että teollisuus muuttuu, että olisiko ehkä syytä muuttaa käsitteistöä ja määritelmiä myöskin. Esimerkiksi mikä on terästeollisuuden rooli. Ja tämä 20 prosentin uudelleen teollistamistavoite, missä ollaan menossa sen suhteen. Kiitokset. Nieka seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia. Rova komissaari, kiitos, että tulitte tänne meille. Pari kommenttia. On hienoa totta kai, että näin teidät täällä joukossamme toiseksi haluaisin ilmaista huoleni siihen liittyen, että DG Growth-pääosaston edustajat eivät osallistuneet eräisen kokoukseen. Kaikki puheenvuorot eilen olivat mielenkiintoisia, kaikki kysymysten vastaukset aiheeseen energia käytiin läpi hyvin laajasti. Totta kai me, ne, joilla on, joilla on kaikki tieto energiasta, Tämä selvitys, joka tehtiin, puhuu mahdollisista energiahinnan nostoista 20 prosenttia. Kuitenkin on sanottu, että energian hinnan pitäisi pikemminkin laskea. Tämä tarkoittaa, että minun pitää kysyä, että uskotteko, että kansalaisemme tulevat kokemaan, että sähkön hinta laskee vai nousee. 60 prosenttia eurooppalaisista elää nimittäin energiaköyhyydessä. Toiseksi, mitä tulee hiilivoimaloihin, tässä ei ole selvyyttä. Puolatteko innova, innovointirahaston käyttö siksi, että että tämä hiilivoima, näitä hiilivoimaloita muutet, muutettaisiin vihreäksi hiileksi, niin sillä Saksa on tehnyt näin kolme viime vuoden aikana, ja jos ei, niin mitä ratkaisuja näette hiiliteollisuudelle Rumaniassa muun muassa, Puolassa, ehkä jossain muussakin maassa tulevina vuosina sadat tuhannet ihmiset saattavat menettää työpaikkansa. ETS-sertifikaattien hinnan nosto yhdellä eurolla nostaa siihen, että megawattitunti kallistuu eurolla. Olen lähettänyt teille useita kirjeitä, mitä tulee te- terästeollisuuteen. Te puhuitte uusista kriteereistä ja mittapuista, sillä te puhutte kuitenkin vain top 10 prosentista näitä teräsvoimaloita. Emme ole kuitenkaan huomanneet, voisitteko mainita nämä teräsvoimalat, jotka täyttävät nämä vaadittavat kriteerit sitten kilpailukykyyn. Sanotaan, sitten sanotaan, että tästä mitataan yksittäin ja jäsenvaltioissa uskon, että kollegani Griffin, häntä ei harmita, jos yhdistynyt kuningaskuntaa ei halua olla mukana tässä kompensaatiomaksuissa Romaniaan. Mitä sitten tapahtuu? Britannian terästeollisuus tulee romahtamaan ja Romania pelastetaan, niinkö? No, meillä olisi paljon muutakin kysyttävää, mitä tulee muussa päästökauppajärjestelmään, mutta valitettavasti konsultointiprosessia ei ollut niin kuin olisi pitänyt olla. Satoja ehdokkaita olisi pitänyt ehkä tavata, jotta ainakin oltaisiin voitu puuttua näihin henkilöihin, joihin nämä toimet kohdistuvat. Kiitos. Następnym mówcą będzie pan Evgen Toszenowski. Bardzo proszę w imieniu. Seuraavana Toszenowski. E, olkaa hyvä. Kiitos. On hyvä, että valiokunnassa voimme keskustella näistä asioista yhdessä komissaarin kanssa ja nostaisin kolme tärkeää seikkaa jotka tekin mainut, mainitsitte. Ensinnäkin terästeollisuus. Totesitte puheenvuorossanne, että Kiina on ongelma, kun tarkastellaan sitä, miten pidetään kiinni tietyistä markkinoiden toimintaan liittyvistä seikoista. Kuinka tätä tilannetta voidaan seurata ja tämä ongelma mahdollisesti ratkaista. Ilmeisesti seuraavalla kerralla saamme lisätietoja tästä asiasta, mutta pidän tätä todella huomattavana ongelmana juuri kun terästeollisuudesta puhutaan. Ja valiokunnassa asia on ollut usean otteeseen esillä. Ja sitten toinen ongelmallinen asia, myöskin varsin hankala aihe ja liittyy teidän toimikenttäänne, eli nämä avaruushankkeet, Copernicus, Galileo. Ja kysyisin teiltä seuraavaa. Tämä käsä virasto, sen vakauttaminen, miten se hoitaa, koska kyseiselle virastolle sälytetään aina vain tärkeämpää merkitystä ja roolia. Tämän vuoden syksyllähän olisi tarkoitus ottaa käyttöön neljä uutta satelliittia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt ollaan kaikkein vaikeimmassa vaiheessa. Ja pitäisin erittäin tärkeänä sitä, että kyseinen virasto olisi toimintavalmis ja henkilöresurssit riittävät. Ja sitten vielä seuraava kysymys. Miten näitä Galileon eh, laitteistoja ja muita voidaan eh, tarkastella sillä tavalla, että myöskin taloudellisesti toiminnasta tulisi kannattavampaa. Ja sitten asia, jonka itsekin nostitte esiin, eli surulliset Orlannon tapahtumat ja toisaalta sitten keskustelu automaattiaseiden käytöstä ja niiden hallussapito-oikeuksista. Tämä keskustelu ja aihe on varsin monimutkainen ja myöskin sillä on poliittista merkitystä ja poliittisia seuraamuksia. Toisaalta, se tulee tähän komission tekemään ehdotukseen, se sisältää vielä epäselvyyksiä sen suhteen, miten tulevaisuudessa voitaisiin välttyä tämän tyyppisiltä tilanteilta. Monet jäsenmaat ovat jo toteuttaneet omassa lainsäädännössään mukautuksia, ja niinpä tässä yhteydessä kysynkin, olisiko ehkä syytä keskittyä yksittäisten jäsenmaiden lainsäädännön hyviin puolin, lähteä niistä liikkeelle sillä monissa jäsenmaissa on toimittu jo tällä saralla, asioita on määritelty ja otettu mukaan lainsäädäntöä. Ja juuri e, näissä automaattiaseiden käyttöön tai käytöstä poistoon liittyvissä kysymyksissä näin on tehty. Ja tässä esityksessä tähän ei ole puututtu ja tämä asia epäilyttää ehkä joitain jäsenmaita. Ja kysyisinkin, onko ehkä mahdollista vielä tätä ehdotusta mukauttaa siten, että huomioidaan jäsenmaiden kokemukset. Kiitokset. Sidi Jottis seuraavana, olkaa hyvä. Gue. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja, rouva komission jäsen. Minun täytyy ensinnäkin kiittää teitä siitä, että olette täällä tänään. Te puhitte monestakin komission aloitteesta mutta ette kovinkaan paljon kertonut teollisuuden ja pk-yritysten nykytilasta. Puhutte pikemminkin tulevista aloitteista. Nyt on kuitenkin meneillään kriisi. Varsinkin säästötoimet ovat olleet kriisin aiheuttajana. Kriisi on jatkunut jo monia vuosia ja säästötoimet niin ikään. Teollisuus on rapautunut varsinkin ete- eteläosassa Eurooppaa ja pk yrityksessä suotaan päivä. kenelläkään ei ole varaa enää investoida. Ja sitten joudutaan vähentämään myöskin henkilökuntaa. Ja tämä tuhoaa kaikki pyrkimykset saada talous jälleen pyörimään ja yhteiskunta taas jaloilleen. Tämä on suuri huoli. Ja mitä tulee strategiseen investointirahastoon ja sen tavoitteeseen, en usko, että riittävästi tukea tämän kautta annettu pk-yrityksille, varsinkaan niissä maissa, joissa on pitkään jo vallinnut lama. Joitakin yksityisiä yrityksiä on, joihin tietystikin voitaisiin enemmän satsata, tai jotka voisivat enemmän investoida. Mutta mitä julkisiin investointeihin tulee, niitäkin pitäisi lisätä ja apua pitäisi antaa, jotta PK-yrityksiä voitaisiin tukea. Hyvin paljon rahaa on viime aikoina annettu vakausvälineen kautta rahoitussektorille kyllä, mutta ei niinkään reaalitalouteen ja teollisuudelle teollisuuden elvyttämiseksi. Arvoisa komission jäsen, Tänään puhuttiin hyvin paljon avaruusalan teollisuudesta ja älykkäästä teollisuudesta, mutta pystymmekö me nyt ottamaan kaiken mahdollisen hyödyn irti näistä teollisuuden aloista, koska teollisuus on menossa alamäkeen rapautumassa monessakin jäsenvaltiossa ja pk-yritykset varsinkin ovat pulassa. Nyt pitäisi olla erityisohjelma, jota voitaisiin tukea pk-yrityksiä erityisesti, koska ne ovat kuitenkin loppujen lopuksi talouden selkäranka, kuten te hyvin tiedätte. PK-yritykset pystyvät elvyttämään taloutta. Ja nyt pitäisi ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka kohdistuvat juuri PK-yrityksiin. Ja PK-yritysten pitäisi helpommin saada rahoitusta myöskin. Te mainitsitte myös skandaali, joka liittyy saastumiseen. Tämä skandaali olisi, voinut, olisi voitu estää, eikä sitten olisi tarvittu ryhtyä, ei olisi tarvinnut ryhtyä uusiin sääntöihin ja korjaustoimenpiteisiin. olisi pitänyt ennaltaehkäistä. Lämpisen tukea reaalitaloutta. Olisikin kuulla, onko teillä mitään erityisiä toimia komission puolella tämän varmistamiseksi. Mitä toimia, että edistää, että kosme toimisi paremmin? Olemme kuulleet aiemminkin komissiolta, että kosmeohjelmaa tullaan tukemaan. Ja vielä lopuksi haluaisin kuulla vielä teiltä tarkemminkin siitä, Millä täältä tukea pk-yrityksiä? Niin, että pk-yritykset voivat selvitä epäreilussa kilpailutilanteessa, joka koituu TTIP-sopimuksesta. Me tiedämme vallan hyvin, että TTIP-sopimus tulee rankalla kädellä rokottamaan nimenomaan EUn PK-yrityssektoria. Onko teillä mitään ajatusta siitä, miten voitaisiin lieventää TTIP-sopimuksen seuraamuksia? Thank you very much. Kiitokset. Tässä ryhmäpuheenvuorot ja sitten muihin puhujiin. Piper, olkaapa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari. TTIPiä todellakin yritysmaailma odottaa ja toivottavasti asian käsittelyssä edetään mahdollisimman hyvin ja näin PK-yritykset toivottavasti saavat kaupankäyntiin liittyviä helpotuksia. Muutama huomio. Ensinnäkin kilpailutilanne Kiinaan päin. Todellakin PK-yrityksillä on huomattavia hankaluuksia jos puhutaan esimerkiksi alumiiniteollisuuden kuljettajista tai terästeollisuudesta, näiden pk-yritysten tilanne on hankala. Sillä puhutaan polkumyynnistä, Tämä on vaikea osoittaa, mutta komission menettelyt kestävät liian pitkään. Ja jos kuukausia tässä vielä vierii, niin pelkään, että monilta Euroopan alueilta juuri tämän kilpailuvääristymätilanteen vuoksi häviää paljon eh, PK-yrityksiä. Eli toivoisin nopeampaa kilpailumenettelyä komissiolta. Ja sitten energiatehokkuusasia. Ensi viikollahan päätetään siitä, halutaanko sellainen tavoite, joka keskittyy 40 prosentin säästötavoitteeseen, noin puolet energiankulutuksesta. Itse kannatan sellaista lähestymistapaa, niin kuin moni muukin, Eli että tämä liittyy pk niin Jos esimerkiksi haluamme eh, sähköistää kulkuneuvoja, mutta kuitenkin energiaa tarvitaan paljon ja halutaan tällöin käyttää lähteenä uusiutuvia lähteitä. Ja sitten jos sanotaan 40 prosenttia vähemmän energiaa Eurooppaan, tällöin estetään edistystä, estetään innovaatioiden toteutumista, eh, työpaikkojen syntymistä myöskin. Ja tähän mielellään kuulisin komissaarin näkökannan. Ja sitten sitten EFSI. Keskisuuret yritykset hyötyvät tästä strategisen rahoituksen rahastosta. Sain kuulla, että tukipankki on tässä taustalla mukana. Se on lisätarjous kansallisen tukipankin lisäksi, mutta ongelmana on se, että Puolan, Saksan ja muidenkin maiden hankkeet Eh, kuinka niitä voidaan markkinoida, sillä ihmiset eivät tiedä esimerkiksi Saksasta, eh, mitä eh, ESIR on. Se, että se tarjoaa innovatiivisia mahdollisuuksia myös keskisuurille yrityksille, sitä eivät ihmiset tiedä ja siksi on toimittava avoimesti. On erittäin tärkeää, että ymmärretään ja tiedetään, mitä kaikkea hyvää esimerkiksi komission jäsenmaissa tekee. Kiitokset. Heroille seuraavana. Olkaa hyvä. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos. Haluaisin vain yhdestä asiasta vielä kysyä. Teollisuuden edistäminen, niin sinähän ei ole kyse vain toimenpiteistä, vaan se edistäminen tarkoittaa, voi myös tarkoittaa sitä, että varotaan, ettei ole liikaa lainsäädäntöä, liikaa esteitä sen myötä. Ja puhutte teräksestä, se on hyvä esimerkki teräksen kohdalla. No, Kiina-kysymys, kauppakysymykset, mutta siihen kuuluvat myös kysymykset, eli että päästökauppajärjestelmän myötä ehdot ovat niin huonot, että teräs Euroopassa on läheisimmän mahdollisuuksia. Eikö olisi tapa myös joten komissiossa, no tämä on vain yksi komissaari, mutta ehkä voisitte myös puhua kollegoille siitä, että pohdittaisiin, että voitaisiinko päästökauppajärjestelmässä tehdä nämä ehdot, edellytykset paremmaksi teollisuudelle? On mahdollisuuksia ja ratkaisuja esimerkiksi no, ilmastotavoite, totta kai on tärkeä ja teollisuuden edistäminen myös, mutta jos on, pohditaan näitä sertifikaatteja, joista neuvotellaan, jotka johtavat jäsenvaltioiden rahoitusvirtojen, niin siinä voitaisiin laskea näitä arvoja. Tiedän, että neuvosto tätä haluaa, mutta sehän olisi jälkässä ratkaisu, jos komissio ja parlamentti, no nyt käydään keskustelua, jos yhdessä sanotaan, että tehdään ehdotus, ja tartutaan tuohon pisteeseen, sitten saadaan lisää liikkumavaraa teollisuudelle, se olisi terästeollisuudelle ja monille muille hyödyksi paljon enemmän kuin nämä hienot puheet, mitä täällä pidetään. Uh, thank you very much, colleague. Kiitokset. Ja Werner, Rova Werner, olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy Kiinaan. Kiina on äärimmäisen aggressiivinen pelaaja. Ja se aikoo Saksassa pyrkiä hankkimaan esimerkiksi Kuka-yrityksen. Tämä on yksi esimerkki vain. Tällaista teollisuuspolitiikkaa emme halua itse kopioida. Mutta miten suhtaudumme tähän Kiinan ekspansiivisen strategian? Minun nähdäkseni meidän täytyy paljon enemmän painottaa vastavuoroisuutta. En tiedä, mitä niiltä komissio tästä on. Muiden kollegoiden kanssa, kun te kokoonnutte, tuletteko tuon mielipiteen siellä ilmaisemaan? Tämä minua kiinnostaisi kovasti. Ja sitten rautatiealan teollisuus ja parlamentin suurin kysymys, joka hyväksyttiin viime torstain täysistunnossa. Emme kuule sen jälkeen yhtään mitään teiltä, koska te ette ollut paikalla, ja tätä minä kritisoin voimakkaasti. Siitä te ette ollut paikalla. Ei ollut niin vakavaa muuta, että komissiosta ei ollut ketään paikan päällä. Niin tämä on asia, johon suhtaudutaan vakavasti kritisoin sitä. Tämä osoittaa kunnioituksen puutetta parlamenttia kohtaan. Kysynkin, mitä aiotte ehdottaa vuoropuhelua rautatialan teollisuuden kanssa? Kyse on kuitenkin näistä saavutta tuhannesta työpaikasta. Nyt ei pidä pelkästään tuetta metalliteollisuutta tai terästeollisuutta, vaan kaikkia teollisuuden aloja, jotka ovat pulassa. Viime torstaina käsiteltiin täysistunnossa rautatiealaa ja kuulisin mielelläni teiltä, miten te tähän suhtaudutte ja mitä te suunnittelette seurantatoimiksi, jatkotoimiksi tuon päätösauselman antamisen jälkeen. Uh, thank you, madam. Kiitokset. Ja sitten Aatoja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, puhemies, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komissaari. Kaatavaa strategiaa teollisuus varmasti tarvitsisi. Totesitte, että tähän pyritään viime vuonna, mutta silloin toivottavasti ei menetetä tiettyjä mahdollisuuksia. Esimerkiksi eh, Horizon, horisonttiohjelma PK-yrityksille, vaikka kysymyksiä liittyykin, resursseihin liittyy, se on silti hyvänä sitten esille pk-yrityksille, toisaalta teknologiset uudistukset, innovaatiot, eh, jotta tutkimuksen tulokset saatetaan myöskin markkinoille. Ja sitten siellä tämä yhteisyritys eh, elektroniikan saralla, joka myöskin on tärkeä ja joka voi eh, tukea resursseja tutkimukseen liittyen, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin eh, mahdollistaa uuden tyyppisten tuotteiden markkinoille saattamisen ja teknologisen innovaation. Ja kun nyt odotellaan tätä kattavaa strategiaa, teollisuuden strategiaa, miten on mahdollista koordinoida näiden eri välineiden hyödyntäminen. Katsoisin, että eh, tähän tulisi puuttua saman tien. Asiat olisi syytä hoitaa todellakin hyvin koordinoidusti, miten prioriteetit asetetaan, tässä puhuttiin esimerkiksi eh, raideteollisuudesta. Olemme tässä johtoroolissa, mutta toivottavasti eh, tämä johtorooli säilyy ja että vaikka näitä välineitä on hyödynnetty, niin niitä on häirinnetty ehkä hieman hajautetusti. Ehkä olisi parempi kiinnittää huomiota siihen, että koordinoota saataisiin jotenkin parannettua. Ja kysyisin juuri tästä koordinaatiosta, onko sitä ja miten nyt sitten yhdessä meidän on syytä ponnistella, jos halutaan kuroa tämä ero umpeen eh, muuhun maailmaan nähden tai pitää huoli siitä, että johtoroolia, jos sellainen on, ei menetetä. Eh, Mr. Blanco López. Blanco López. Eh, muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös komission jäsenelle tiedoista, jotka annoitte meille. No, tuskin tarvitsee korostaa, miten tärkeää on edistyä. Näissä kysymyksissä asetimme tavoitteet itsellemme 20 prosenttia BKTstä. No, sen myötä pitää ryhtyä toimiin päättäväisesti. Komission pitää toimia tällä tavoin. Sen pitää etsiä uusia mahdollisuuksia ja markkinoita. Digitalisoitumisenkin mainitsitte, kyllä sekin on erinomaisen tärkeää. Mutta entäpä kulttuuriala. Huolimatta ongelmistaan sektorilla luodaan työpaikkoja edelleenkin. Ja sitten pitää puhua tekijänoikeuksista siihen liittyen, miten saavutetaan oikeudenmukainen reilu palkka. On vain oikeutettu, että niin käy. Tekijöiden pitää saada oikeudenmukainen korvaus työstään. Muuten ei ole vahvaa kulttuurialaa Euroopassa. Sitten mitä tulee dataan, joka tarjoaa uusia toimintamahdollisuuksia. No siihen liittyy myös yksityisyyskysymyksiä, että tieto katsotaan oikein. Useat kollegat ovat puhuneet jo täällä uhista, jotka kohdistuvat terästeollisuuteen – miten voimme auttaa terästeollisuutta, kun on tällaisia käytänteitä, joita nyt on nähty. Eli Kiina markkinoi terästään omalla tavallaan. No lopuksi olisi vielä sanoa, että komission velvollisuus on suojella teollisuuden aloja, jotka ovat vaikeuksissa. Esimerkiksi energiaintensiiviset teollisuuden kuten alumiini tai teräs, ovat tällaisia tänä aamuna sanoin, että pitäisi pohtia eurooppalaista rahastoa, joka tarvitsisi kompensaatio näille aloille päästökauppakysymyksessä, sillä muuten se, mitä huomataan, on, että on epäoikeudenmukaista kilpailua EUn sisällä, koska on tiettyjä jäsenvaltioita, joissa on omia varoja, joiden myötä voivat auttaa energiaintensiivisiä alojaan ja muita, jotka eivät voi. Tämä luo vääristymiä sisämarkkinoille siinä asia, joka pitää oikaista ja ainoa tapa, jolla tähän päästään on, että olisi eurooppalainen kompensaatiorahasto. Kiitos. Thank you very much. Madam Teresa Griffin. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Uh, thank Teresa Griffin. Kiitoksia. Kiitos myös komissaari Bienkovskalle. iso britannian kannalta katsottuna kahden viikon kuluttua Asia selviää, mutta vain tekemällä yhteistyötä 28 maan kesken voidaan jollakin tavalla vastata Kiinalle ja sen toimia terveysteollisuuden alalla. Isossa Britanniassa on nähty talbot ja kuinka talbot ja muut autoalan yritykset ovat kriisissä. Teollisuus on riippuvainen tuotantoketjusta ja tavarantoimittajista. Ja vuosikymmeniä tilannut vaikea. Mitä Kiinan terästeollisuuteen tulee, siellä laatua, standardeja ja palkkaa on leikattu ja sosiaalista polkumyyntiä harjoitetaan Jo työolosuhteet ovat kauheata. Kyse pelkästään teräksestä, vaan myöskin keramiikasta ja lasista. Tuo on epäreilua kilpailua. Meidän täytyy kollektiivisiin toimiin ryhtyä välittömästi. Kyse on miljoonista työpaikoista eri puolilla Eurooppaa, ei pelkästään Isossa Britanniassa, vaan muuallakin. Työpaikat ovat vaarassa. Paikallisyhteisöjä työpaikkoja täytyy suojella. Mitä energiatehokkuuteen tulee? Energiatehokkuus on tietystikin tärkeä asia. Meillä on edelleenkin kuitenkin 15 miljoonan kansalaisen skandalomainen tilanne. He ovat energiaköyhyydessä ja energiatehokkuuden kautta voitaisiin, kunno, energiatehokkuutta voitaisiin parantaa kunnostamalla asuntoja. Jotkut ihmiset elävät kauheissa olosuhteissa ihmiset pääsevät samalla pois energiaköyhyydestä. Toisten samaa, mitä ystäväni Patricia sanoi siitä, että pitäisi olla kokonaisvaltainen teollisuuspolitiikka. Kyse pelkästään Itren valiokunnan ja kulttuurivaliokunnan yhteistyöstä tai Itren tai Envin yhteistyöstä. Tarvitsee kokonaisvaltaista energiapolitiikkaa, jossa ovat mukana kaikki tuotanto- ja valmistusketjun tekijät ja tuotanto puolella kaikki mukana oli. Täytyy saada tähän kokonaisvaltaisen kuvan mukaan koko Euroopassa. Edward Joseph Martel seuraavana, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Kiina ei ole markkinatalous, sen juuri sanoitte. Mutta kuitenkin puhutte näistä vaikeuksista liittyvät komissiossa käytäviin keskusteluihin keskusteluja, joita käydään ensi heinäkuun 23. päivä. No, nyt ihmettelen vain, tätä keskustelun myöhästymistä. Miksi 23. heinäkuuta? Tiedätte hyvin, että olemme itse kesälomalla, emmekä voi sitten reagoida siihen, mitä komissio sanoo. Pystymme reagoimaan vasta sitten syyskuussa. No nyt tämän päivämäärä liittyykö siihen ansa, jonka kollegat meille virittävät, sillä me olemme selvästi vastustaneet tätä asiaa viime kuussa, mutta emme vain me. Industrial Eurooppalainen ammattiyhdistysjärjestö tai kattojärjestö kokoontui Madridissa ja se yksimielisesti Industria edustaa 50 miljoonaa työntekijää siis, ja se vastusti Kiinan markkinatalousstatusta huomenna. Alueiden komitea äänestää päätöslauselmasta, joka menee samaan suuntaan. Siinä vedotaan, että komissio ei tunnusta tätä markkinataloustatusta Kiinalle samalla. Jos nyt puhutaan päästökauppajärjestelmästä, No, minä olen itse ensin en ollut terästeollisuudessa ja sanon, että ETS on hyvä asia, päästökauppajärjestelmä. Jos teollisuudet ovat vähemmän saastuttavia, se on hyväksi kaikille. Se on hyväksi maapallolle, mutta myös työntekijöille itselleen ensisijassa. Mutta, ja tämä mutta on tärkeä, ETS-päästökauppajärjestelmä on tehokkaas maapallolle ja taloudelle vain, jos siinä puututaan kaikkiin kysymyksiin. Talous on globaali ilmiö ehkäpä kollegio, komissio pitäisi ymmärtää, että Eurooppa ei ole maailman napa. Ja nyt puhun tässä teräksestä, ja no, vastaus roolille. Tässä voidaan ryhtyä kaikki osa toimintaan, kun halutaan, mutta ikinä ei pystytä käymään kilpailua Kiinan hintojen kanssa. Mutta pari lukua komission jäsen. 2015 vuonna 37 miljoonaa tonnia kiinalaista terästä tuli Euroopan markkinoille kolme tonnia CO2 tulee per terästonni, eli 10 euroa per tonni, se on yli miljardi euroa, jota Euroopan talous on menettänyt nykyaikaistakseen teollisuuteen varmistakseen, ettei ole vaikutusta hintaan. Haluan sanoa teille, että MES ja komission hiljaisuus on toimenpide, jolla voidaan astaa sanktioita ja se saattaa tulla hyvin kalliiksi. Uh, thank you very much, colleague. Uh, any other request? Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Hyvät naiset ja herrat. Ei näytä olevan. Eli käännyn näin ollen komissaarin puoleen. Voitte vastata, olkaa hyvä. No teen parhaani. Ehkäpä ryhmittelen hieman näitä esitettyjä kysymyksiä. Ensinnäkin tämä 20 prosentin osuus, eh, teollisuuden osuus. No ihan vielä ei olla pääsemässä tähän tavoitteeseen. Mutta niin kuin Grova Griffin, oikeastaan hän vastasi kysymykseen. Meidän on huomioitava kaikki osatekijät yhdessä, sillä teollisuushan on varsin riippuvainen eh, muista toimista, täydentävistä toimista, eh, innovaatiot eh, ja tämän tyyppiset kysymykset. Ja siksi meidän on tältä pohjalta katsottava, kuinka saamme aikaan puhdasta teollisuutta, digitalisoitua teollisuutta ja toisaalta sitten näiden alojen kehitys myöskin vaikuttaa kaikkeen, kun puhutaan esimerkiksi pitkän aikavälin investoinneista. Mutta mm, kattavan vastauksen löydätte teollisuusstrategiastamme ensi vuoden puolella, sillä on tarkasteltava esimerkiksi teollisuuden ja palveluiden välistä yhteyttä. Joillakin aloilla 70 prosenttia liikevaihdon arvosta pohjautuu että palveluihin, esimerkiksi kun puhutaan autoteollisuudesta. Ja 20 prosenttia eh, ensi vuoden puolella strategiasta löydätte tähän paremman vastauksen, mutta tässä kuitenkin ei voi puhua pelkästään fyysisestä tuotantovaiheesta, tuotteen tuotantovaiheesta. Ja energia, siihen liittyviä kysymyksiä tuli melko monta. Ensinnäkin hintojen nousu, sitä ei voida hyväksyä. Ja sitten pää eh, energiamarkkinaunionin tavoitteemme on nimenomaan tähän liittyvä ja impa, im, ilmastopolitiikka ei ole ristiriidassa näiden seikkojen kanssa varsinkaan tänä päivänä, sillä emme voi tappaa teollisuuttamme, mutta toisaalta ei meillä ole varaa sellaisen yhteiskuntaan, joka ei kiinnitä huomiota ilmastokysymyksiin. Eli nämä korkean tason tavoitteet ja päätökset, ne tehdään neuvostotasolla ja sen jälkeen käsittely jatkuu komissiossa. Esimerkiksi eh, tässä ehdotus eh, ensi vuoden heinäkuulle nyt eh, lakia säätävät tahot käsittelevät asiaa ja me omalta osaltamme panostamme asioihin niin paljon kuin vain mahdollista. Kun tarkastellaan aikaisempia ehdotuksia esimerkiksi, joita komissio on käsitellyt, ja asia, joka nyt on neuvostokäsittelyssä, niin eh, erot olivat huomattavat eh, ja esitys ei välttämättä teollisuudelle riitä. Tänään aamulla jo minulla oli muutama tapaaminen energiatehokkaita yrityksiä edustavien tahojen kanssa ja me katsoimme, kuinka olisi mahdollista hieman parempaan malliin tätä ETS-uudistusta muokata. Haluan todellakin edustaa eurooppalaista teollisuutta ja lupaan olla kuuntelevalla korvalla eri suuntiin tässä asiassa. Meillä ei ole varaa luopua teollisuudestamme, mutta toisaalta emme saa myöskään kunnianhimoisista tavoitteistamme luopua. Tässä kuitenkin kantani on hieman muuttunut, sillä kun tarkastellaan esimerkiksi ilmastopolitiikkaa, on muistettava, että maailma globaalisti muuttuu 30 vuoden kuluttua autoteollisuus näyttää ihan erilaiselta kuin mitä se on tänään, mutta meidän on kuitenkin eh, nyt käytävä läpi tämä useamman vuoden jakso ja katsottava, että eh, mennään silloin turvallisia teitä pitkin. Energiatehokkuustoimia on lisättävä on katsottava, voitaisiinko esimerkiksi käyttää yhdistelmäpolttoaineita myöskin, kun puhutaan voimaloista ja lämmityksestä. Ja nämä seikat on huomioitu eh, myöskin neuvostotason käsittelyssä. TS-lupien vapaa jako kyseessä asia, joka myöskin kuuluu neuvostolle EU e, voi kompensoida näitä loppukustannuksia ajatuksena ihan hyvä, mutta on taattava kuitenkin e, yhtenäisten energiamarkkinoiden hyvä toimivuus eikä tätä asiaa ole välttämättä helppo myydä neuvostolle ainakaan tässä vaiheessa. Ja teräs ja Kiina ehkä yhdessä Tässä mainittiin myös muut sektorit, jotka pyrkivät eh, reagoimaan vääriä kilpailukäytäntöjä vastaan. On ihan selvää, että olemassa olevia välineitä on hyödynnettävä. Ja tästä varmasti eh, terästeollisuuden edustajat ovat ihan yhtä mieltä. Kaupan puolustusmekanismi on vahvistettava Tällä hetkellä näitä välineitä on ennästyksellisen paljon ja kyseessä on, kuten tiedämme, pitkä prosessi ja siksi näitä eh, kaupan mekanismeja uudistavaa pakettia on ehdotettu. Eilen esimerkiksi olin yhteydessä eh, puheenjohtajavaltion Alankomaihin ja mm, tämä on sellainen asia, että emme onnistuneet sen eteenpäin viemisessä yhdessä siksi, että neuvostossa tulee vastustusta vastaan monenkin jäsenmaan taholta, niidenkin taholta, jotka haluavat puolustaa eurooppalaisen terästeollisuuden säilymistä. Ja komissio ja Euroopan parlamentti ponnistelevat ja myöskin neuvosto on tässä prosessissa mukana, mutta kuten totesin, kaikki jäsenmaat eivät ole valmiit tukeaan esittämään komission esitykselle. Nyt päätöksentekomenettelyä liittyen näihin kaupan puolustusmekanismeihin on nopeutettu. Lähdettiin, eh, nyt puhutaan yhdeksästä kuukaudesta ja kaupasta vastaava komissaarihan vastaa näistä kysymyksistä, mutta ainakin jonkin verran asioiden käsittely on nyt nopeutunut. Ja sitten markkinataloustatus ja Kiina, no mitään päätöksiä vielä ei ole tehty. Kollegiokeskusta keskustelui tästä asiasta jo. Olisiko mahdollista kyseinen status myöntää Kiinalle yhteistä linjaa ei löytynyt. Te tiedätte, mikä on oma kantani asiaan. Itse katsoisin, että Kiina ei voi pitää markkinatalousmaana ja kannattaisi ehkä miettiä joitain muita ratkaisuja tähän asiaan. Mutta toivoisin kärsivällisyyttä teiltä, koska komissio tekee ehdotuksensa melko pian. Ja sitten, niin kuin totesin, eh, meidän kantamme on tiedossa, eli eh, kompromissi toivottavasti löytyy ihan pari viikon sisään ja toivottavasti siitä tulee riittävän hyvä. Eh, on EFSI e and, and COSME. COSMEsta ja esiristä rahaston ensimmäisiä tuloksia on jo nähty silloin, kun puhutaan teollisista hankkeista. Niin kuin olen todennut, sellaisia tarvitaan varsinkin infrastruktuuriin liittyviä. Ja jäsenmältä tulisi saada ehdotuksia. Näitä on saatukin, ei kovin monta tällaisia, tällaista teollista ehdotusta vielä, mutta toisaalta kannattaa muistaa, että Esirillä on tämä PK-ikkuna eli osa rahoitusta suunnataan PK-yrityksille, eli se on todellakin PK-yrityksille hyvä mahdollisuus. Ja sopimukset, joita on tehty eh, kansallisten välittävien tahojen kanssa eri jäsenmaissa, ei kuitenkaan kaikissa, ja tässäkin tämä prosessi on nopeutumassa ja infrastruktuurin kannalta kaikki toimii nopeammin. Ja sitten mm, kun Kosmesta puhutaan, täytyy myöntää, että en ole täysin tyytyväinen sen toimintaan. No, kahdeksan miljardista puhutaan, sitä on kuitenkin vielä edistettävä. Joitain mm, varsin hyviäkin hankkeita on rahoitettu sen myötä, mutta joka tapauksessa pyritään järjestämään määrittelemään asioita hieman uudelleen, ei välttämättä sen suhteen, miten rahoitus tapahtuu, vaan esimerkiksi miten kriteerit määritellään ja miten nämä päärahoituksen saajat huomioidaan. Ehkä olisi syytä digitaaliseen, innovatiiviseen osaamiseen enemmän kiinnittää huomiota ja toisaalta myöskin teolliseen arvoketjuun, joka on tässä myöskin tärkeä asia. raideteollisuus. Rovene nosti esiin tärkeän seikan. On valmisteltu neljättä raidepakettia, eli siirtymä raiteille ja tässä sitten e, julkis-yksityiset kumppanuudet. Tämä on jo toiminnassa ja muodostaa osan ratkaisumallia, kun tarkastellaan kysymyksiä siitä, miten parantaa kilpailukykyämme ja innovatiivista lähestymistapaa. Komission kantahan esiteltiin viime viikolla täysistunnossa. Ja niin kuin jo totesin, nämä ehdotukset, neljäs eh, raidepaketti ja siirtyminen raiteille. Tällä kaikella pyritään lisäämään raideliikenteen kilpailukykyä tässä toimitusketjussa. Ampuma-aseista ehkä vielä lopuksi. Ehdotushan pohjautuu jäsenmaiden mukaiseen parhaaseen ratkaisumallin ja sitä tarkastellaan nyt Euroopan parlamentissa ja neuvostossa 9. kesäkuuta yhdestä lähestymistapasta sovittiin neuvostossa. Kansallinen lainsäädäntö pelkästään ei riitä mielestämme. Ja nyt asia on otettu yhteisen tarkastelun. Pidän tätä hyvänä asiana. Tiedän tietysti eri sidosryhmien esimerkiksi metsästäjien kannan asiaan mutta kuitenkin aion vahvasti puhua tämän paketin puolesta. Sitten benchmarkin kysymykset ets asiassa. Tämä ehdotus on myöskin esillä eh, muissa lakia säätävissä elimissä. Ja niin kuin jo totesin, komissio ja oma yksikkömme toimii varsin aktiivisena tässä asiassa. Ja e, nyt asia on käsittelyssä neuvostotasolla. Ja niin kuin jo usean otteeseen aikaisemminkin olen todennut, toteaisin tässä vielä kertaalleen, että on varsin helppo hyökätä esimerkiksi komission ehdotuksia vastaan, mutta toisaalta kannattaa muistaa se, että ensimmäinen ehdotus ja tärkeimmät ajatukset nostetaan esiin neuvostotasolla korkealla poliittisella tasolla. Ja jos sitten esimerkiksi teollisuusasioista vastaavat ja talousta vastaavat ministerit esittävät kovasti kritiikkiä ETS-toimille, niin tällöin ilmastosopimukset, eh, kuten Pariisin sopimus, tulevat ensimmäisenä esiin ETS ja sitten energiasopimukset, ne nostan esiin korkealla tasolla eurooppalaisittain. Ja silloinhan komissio ainoastaan ikään kuin täytäntöönpanee sen, mitä korkeammalla tasolla on päätetty, ja siksi ei ole oikein reilua hyökätä komissiota vastaan vaikka toisaalta, niin kuin olen lailla todennut, olen tukemassa teollisuutta itse, mutta maailma muuttuu ja 20-30 vuoden kuluttua varmasti meidänkin teollisuutemme näyttää ihan erilaiselta. Ja jos tavoitteista puhutaan, niin yhdessä jäsenmaiden kanssa tarvitaan jonkinlaisia alastrategioita sen suhteen, miten muokata ja muuttaa teollisuutta ja energiajärjestelyjä tulevina vuosina. Ja energiamarkkinaunioni on yksi tapa keinoa e, ja muitakin komissiolla on. Ja näissä me kyllä katsomme, että teollisuus on aina ykkösroolissa. Kiitos. Kiitokset hyvistä vastauksista, hyvä komissaari. Ja meidän on valmistauduttava jo seuraavan vuoteen ja varmasti syksyn kokouksessa nämä asiat ovat esillä uudelleen laajemminkin. Eli nämä olivat kaikki tärkeitä seikkoja. Kiitos tästä keskustelusta kollegat ja näkemisiin teille seuraavaan kertaan. Tämän vuoden puolella varmasti vielä tapaamme, eli ainakin kahdesti vuodessa tapaamme. Kiitokset teille. Um, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, seuraava aihe ITREn painopisteet vuoden 2017 talousarviossa. Hetki sitten totesin, että meidän tulee valmistautua ensi vuoteen. Komission ohjelma, parlamentin ohjelma, EUn ohjelma ensi vuodelle ja toisaalta sitten rakenteellinen jäsenelty vuoropuhelu komission jäsenten kanssa. Mutta ensi vuoden talousarvio on myöskin tärkeä aihe. Ja tässä eh, asiaa tarkastelemme yhdessä esittelen Jens Geierin kanssa. Talousarvivaliokunnan esittelijä ensi vuoden talousarvioiden osalta. Olkaa hyvä. Yleisluontoinen kysymys, hyvä puheenjohtaja. En halua sotkea asioiden käsittelyä. Kaire ei ehkä ole vielä paikalla vai? What is? Ah, ah, ah. Alla fine, alla fine, alla fine vorrei porre una questione. Lopuksi esittäisin kysymyksen sitten. Alla fine che Jos tämä mikrofoni ei ole päällä. Minuutu Gaier. Io vorrei dire... Eh, Gaier, jos ihan, ihan nopeasti. Hyvä puheenjohtaja. Varsin usein outoa on se, että emme saa kysymyksimme vastauksia. Tämä vähän epäilyttää. No en tiedä, ehkä kysyin epäselvästi tai ehkä kysymykseni ei mennyt perille. Esitin kuitenkin komission jäsenelle kysymyksen, mutta en saanut sen vastausta. No, jossain vaiheessa kuitenkin olisi toivottavaa, että komission jäsenet, asiantuntijat, ketkä tahansa, vastaisivat kysymyksiimme. Jos ne eivät epäselviksi, esittäisivät tarkentavan kysymyksen. No tämä nyt oli tällainen työtapoihin liittyvä kysymys, mutta kyllä olisi järkevää, eh, jos seuraavalla kerralla, jos näin vielä käy, niin tarkennettaisiin asiat ja saataisiin kysymyksiin kunnolla vastaukset. Näinhän ei nyt käynyt. As a matter of fact, I don't... No, minun täytyy sanoa, että en oikein voi muistaa kaikkia kysymyksiä, siksi minun on vaikea mennä sanomaan, onko kaikkiin kysymyksiin vastattu vai ei. Kaikissa seuraavissa tapaamisissa komission kanssa sen jälkeen, kun eh, komission jäsen on eh, viimeisen sanansa sanonut. Tulen tekemään seuraavalla tavalla. Käännyn teidän puoleen ja kysyn, haluatteko ehkä toistaa jonkun kysymyksen siksi, että mielestäni siihen ei vastattu. Ja sitten eh, asia ainakin itselleni tulee selväksi, koska muuten se ei välttämättä sitä ole. Joskushan eh, kollegat eh, hakevat puheenvuoroa ja minä annan kyllä puheenvuoron vielä senkin jälkeen, kun komissio on jo vastannut. Tällä kertaa kukaan ei puheenvuoroa pyytänyt sen jälkeen, kun komissio oli oman puheenvuoronsa päättänyt ja siksi en reagoinut. Mutta tulevaisuudessa toimin toisin. Eli käännyn vielä kertaalleen puoleen ja kysyn, hyvät kollegat, onko vielä eh, jotain, mm, jäikö johonkin kysymyksen vastaus saamatta, mitään uusia kysymyksiä tällöin ei enää saa lähteä esittämään. Eli tulemme menettelemään jatkossa tällä tavalla. Kiitokset tästä oikein hyvästä järkevästä ehdotuksesta ja näin tullaan menettelemään jatkossa. Ehkä sitä ei itse aina uskalla pyytää mahdollisuutta palata asiaan. Okay. Non è mancanza di coraggio, è okay. stata buona ei se nyt rohkeudesta ole kiinni, vaan hyvistä tavoista. Nyt sitten budjetin pariin. Itremandaatin äänestys oli tänä aamuna, eikös näin ollut? Ja jos haluamme priorisoida töitämme ja tärkeimpiä kysymyksiä, on tärkeää, että talousarvio on sellainen, että se vastaa näitä prioriteetteja. Muistuttaisin teitä kaikkia siitä, että vuoden 2007 talousarvion luonnos tullaan esittämään eh, heinäkuussa, eli kuukautta myöhemmin kuin miten alun perin oli tarkoitus. Itren uusi takaraja tarkistuksille eri budjettikohtiin on viides päivä heinäkuuta kello 12. Eli käsittelyä lykättiin ja myöskin takarajaa siirrettiin taimaksi. ITRE-äänestys pidetään 12. päivä heinäkuuta. Ja hyvät kollegat, nyt tärkeä seikka. Kaikki tarkistukset, pahoittelen, mutta esittäkää ne englanniksi. Tai en tätä nyt edes tarvitse välttämättä pahoitella, mutta saattaa aiheuttaa teille vähän lisätöitä. Kuitenkin tilanne on sellainen, että käännöksiin ei ole nyt aikaa, koska siihen menisi kolme viikkoa. Ja kun nyt katsotaan tätä kalenteria, tarkistusten takaraja ja sitten äänestys, eh, niiden välillä on niin vähän aikaa, että tarkistukset tulee jättää englanniksi eli 5. heinäkuuta kello 12 tarkistusten jättöaika. Ja nyt otan, että meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa. 13. Eh, päivä heinäkuuta ensimmäinen käsittely yleiset suositukset ja sitten ITREn lausunto osana näitä suosituksia, eh, jotka saadaan talousarvojen valiokunnalta ja esittelijältä. Ja on erittäin tärkeää, että ITREn prioriteetit huomioidaan tässä yhteydessä. Eli ITRE-valiokunnassa käytävä keskustelu on varsin tärkeä esittelijämme voisi hyödyntää esiin tulleita seikkoja omissa suosituksissaan, myös kun ajatellaan ensimmäistä trilogikeskustelua. Ja nyt äh, annan puheenvuoron herra Gaierille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä. Kuvailitte tilanteen tarkkaan yleensähän tässä kohtaa jo. Olisimme kolme viikon ajan jo työstäneet näitä budjettikysymyksiä jo. suhteessa komissioitukseen. Nyt komissio on lykännyt neljä viikkoa budjetin julkaisemisen. Virallinen syy on, että komissio laskee edelleenkin kustannuksia joka liittyy maahanmuuttokysymyksiin, sitten 25. kesäkuuta se esitellään meille. Tämä ei liity mitenkään siihen, että britti kansallistuksen jälkeen vasta tämä budjettiarvio esitellään. No, tässä nyt varmaan ironinen kommentti. parlamentissa tilanne on nyt se, että vuodesta, tai siis huhtikuusta lähtien täysistunnossa tehtiin päätös siellä, oli selvä Parmetin kanta, joka liittyy budjettiin. Meillä on nyt suuntavi- suuntaviivat, guidelines sitten, josta päätettiin, ja on hyvä minusta, että sain laajaa tukea parlamentissa. Ja nämä suuntaviivat tulevat argumentoinnissa meitä tukemaan toivottavasti, kunnes budjetti on saatu päätökseen vuoden loppuun mennessä. Haluan vielä muistuttaa siitä, että meillä on tilanne, jossa budjetti 2016, eli tämän vuoden budjetti, se, siihen kohdistuu erityisiä haasteita. Viittaisin tässä maahanmuuttokriisin suuriin tarpeisiin kategoriassa neljä, ulkopolitiikka, muun muassa paon syyn torjunta ja kategoria kolme, sisäpolitiikka ja se, että jäsenvaltioille tai jäsenvaltioiden taakkaa helpotetaan tässä pakolaiskriisissä. Näin ollen budjetti on kokenut suuria haasteita näissä kategorioissa. Marginaalit on käytetty nyt täysin loppuun, eli pelivaraa ei ole enää keskipitkällä välillä. Jos ajatellaan vuotta 2016. Kriisit tässä nyt vain tulevat toisensa perään. Toivon, että voisin olla optimistisempi kuin mitä olen tulosuuden suhteen. Valitettavasti ei nyt ole nähtävissä, että pakolaiskriisin syyt tulevat ratkeamaan tai että politiikka onnistuu ratkaisevan nämä lähtösyyt, eli otettava on, että suuri osa niistä haasteista, joita korttiin tai on korttu tänä vuonna, tulevat meitä kohtaamaan myös ensi vuonna. Tämä vaikuttaa totta kai myös budjettiin. Meillä on myös Euroopassa talouskriisi, jota ei ole vielä ratkaistu kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tässä haluan vielä viitata siihen, että mikä poliittinen tilanne nyt sitten on toimielimissä. Parlamentti, jos ajattelee vaikutusta rahoituskirjasta, sillä on käytössään erityisiä rahoitusvälineitä. Neuvostossa ole yhtä mieltä siitä, että nämä erityisvälineet, tässä siis budjettivalikunnan kanta, voidaanko siinä ylittää nämä ylärajat. Eli jos jokainen budjettipäätös on väsynyt näin, niin että menevät englanniksi above and beyond. Tai miten neuvosto sitten tulkitseekin näitä kysymyksiä omalla tavallaan. Tässä yhteydessä haluan sanoa, että talousarvio on nyt se tilanteessa, että se olisi romahtanut täysin, jos se parmetti olisi ottanut käyttöön näitä Siinä yksi asia, joka liittyy budjettiin toiseksi. Tämä liittyy lähemmäs valiokunnan työhön. Meillä edelleenkin, tai pitää edelleenkin pitää nyt rahaa, jotta saadaan e- esirintaan kuutäytettyä 3,38 miljardia euroa on saatu liikekannalle mutta siinä on vielä ilmaa välissä, että nämä kahdeksan miljardia saadaan sitten käyttöön. Ja ne pitää löytää tulevasta budjetista. Enkä ole edes puhunut vielä muista rahoitustarpeista, joutumassa Turkkiin tai muihin kysymyksiin. Useita haasteita siis riittää. Minusta tulee yhä selvemmäksi, että miinussa monivuotinen näyttänyt näyttää riittämättömältä. 2013 näkymät olivat siis hyvät, mutta kun kriisit nyt ovat tulleet peräkanaa toisensa jälkeen, niin tilanne huononee. Tätä kaikkia korostimme, suuntaviivoissa ehdotimme että korostaisimme budjettiin eurooppalaista lisäarvoa ja että linkittäisimme tämän kaiken lähemmässä komission mahdollisuuksiin. Siis eurooppalainen talouden yleiskatsaus viime siitä oli syksyllä 2015. Sitten on vuotinen kasvuselvitys, Euroopan EU-ohjausjakso, ja minusta olisi hyvä, että olisi synergioita budjettiin ja kaikkien finanssipoliittisten välineiden välillä, jotta saataisiin parempaa eurooppalaista lisäarvoa. En sano, että maakohtaiset suositukset esimerkiksi pitäisi tai yksi yhteen. Silloin parlamentti haittaisi vain omaa toimintaansa mutta minusta Euroopan parlamentti on suuntaviivoissaan ottanut tämän kaiken huomioon. Tämän lisäksi no nämä ongelmat eivät tähän vielä lopu. Tämä tulee horisontti 2020 painopisteisiin. Ei ole Eurooppa 2020, no mainitsen esimerkinomaisesti nuorisotyöllisyysaloitteen, jota pitää kehitellä edelleen, köyhyyden torjunta. Se on myös yksi tärkeä tavoite. Erityisesti lapsiköyhyyttä pitää tarkastella. Ainoa, missä tuli lientystä tämä liittyy myös rahoituskirtoihin, on maksilanne viime kehyksessä oli useita maksamattomia rästejä. Ja nyt uudessa kehyksessä on uutta rahaa käytössä, mutta se muistuttaa teitä siitä, että tänne kuilu on edelleenkin budjetissa. Jos nyt muistan oikein lukun 907 miljardia euroa. Ja tämä on siis noin 50 miljardia enemmän kuin aikaisemmin suhteessa Siitä on myös siis 50 miljardia mutta neuvosto on toiminut tässä poliittisesti vastuuttomasti, joten tullaan kokemaan tilanne, että 2017 näin joutuu tekemään, mutta tulevina vuosina tämä likviditti, joka maksurästit tulevat vain kasaantumaan. Siinä nämä kehykset Tätä pohjalta yritämme että talousarvion nyt odotan mielellään kommentteja. Äh. Kiitoksia paljon. Nyt haluaisin aluksi aloittaa valikuntamme lausunnosta, joka hyväksyttiin tänä aamuna, kuten mainitsin, joten muutamalla sanalla kuvelen tuota lausuntoa. Ensinnäkin haluaisimme, että Itre-valiokunta vuoden 2017 talousarvon yhteydessä pyrkii edistämään kasvua. Kasvua, joka on kaikki mukaan ottava, kestävä, älykäs ja tietoon perustuva kasvu. Ja merkittävä rahoitus on äärimmäisen tärkeä, riittävä rahoitus. Todennäköisesti parhaat ehdotukset liittyvät monivuottisiin ohjelmiin, kuten Kosmeen, Horisontti 2020 ohjelmaan ja niin poispäin. On ehdottoman tarpeellista varmistainen rahoitus. Joskus rahoituksessa ollut ongelmia näiden ohjelmien kohdalla. Olemme peräänkuuluttaneet myöskin sitä, että budjetti kohta 2020 hanketta ja Verkkojen Eurooppa-hanketta varten palautettaisiin entisen lukuihinsa Enisasta. EUn verkkoturvallisuusvirasto, verkkoturvallisuuskuuluton viraston toimialan ja mikäli me vakavissamme digitaalisen Euroopan sisämarkkinoiden kannalta, olisi tärkeää, erittäin tärkeää varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden toiminta, siksi Enisa on tärkeässä asemassa, mitä energiaan tulee. Haluaisimme pistää täytäntöön tai täydentää energian sisämarkkinoita. Tämä on edellytys sille, että päästään kokonaisvaltaisiin tavoitteisiin energiaunionin osalta, joten yhteistä etua koskevat hankkeet ovat erittäin tärkeitä. Kun on kyse energian toimituksen monipuolistamisesta esimerkiksi, taikka energian hankintaväylistä ja yhteenliittymisestä, yhteenliittymistä sekä kaasu- että sähköverkoston yhteenliittämisestä ja sitten ASER, energia-alan säätelijöiden virasto, sillä on erittäin tärkeä asema, mikäli haluamme toden teolla kehittää energiamarkkinoita. Riittäviä määrärahoja tarvitaan aseriakin varten. Tämä on ehdottoman tarpeellista. Sekä Enisa että ASER tarvitsevat kunnon rahoituksen. Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota siihen, kuinka merkittävässä asemassa ITER-hanke on joitakin päätöksiä tullaan lähitulevaisuudessa tekemään sen osalta. Ja tulemme keskustelemaan siitä myöskin talousarvontavaliokunnan kanssa muutaman viikon kuluttua. Vaikuttaa siltä, että on tärkeää, ettei mietä huomiota tuotakaan tärkeää aihetta. Rouva komission varapuheenjohtaja komissaari Georgieva sanoi, että Puolitaan täytyy saada aikaan tulosta, että tämä on tärkeässä asemassa. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä teollisuuspolitiikan tai teollisuusvaliokunnan alaisten asioiden suhteen? Tämä meidän täytyy selvittää. Ymmärtää, missä mennään. Ja mitä synergiaan tulee Horisontti 2020 ohjelman ja kaikkien muiden määrärahojen välillä, jotka liittyvät tutkimukseen, innovaatioihin – ja aivan erityisesti synergia älykkään erikoistumisen aloitteen suuntaan. Tämäkin täytyy heijastua vuotuiseen budjettiin. Mainitsin tärkeimmät asiat valiokunnan kannalta. Tekstistä äänestettiin tänä aamuna. Ja nyt sitten haluaisin kuulla kommentteja valiokunnan jäseniltä. Kuka haluaisi sanoa muutaman sanasen tai esittää kommentin, joista olisi hyötyä pääesittelijällemme, budjettiesittelijälle. Edustaja Kappel, olkaa hyvä. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Gaieria avoimuudesta ja tästä realistisesta arviosta sen suhteen, miltä tilanne näyttää tämän vuoden loppupuolella ja toisaalta sitten, miltä ensi vuoden talousarvion tulisi näyttää. Kannattaa varmasti olla riittävän realistinen tässä. Ei ole järkevää keskustella vain kaunista asioista ja hyvästä säästä, vaan pitää jalat maassa tukevasti. Puheenjohtaja jo totesikin, että näin on. Ja te myöskin mainitsitte, että tämä 50 miljoonan lisä ja sitoumuksissa tulee vähenemään, kun tarkastellaan eh, hankkeita, eh, jotka nimenomaan ovat tärkeitä, jos halutaan tulospohjaiseen budjettiin päästä. Ja varsinkin täällä valiokunnassa sitä soveltaa esimerkiksi digitalisointi, energiakysymykset ei varmasti oikein voi olettaa, että e, sitoumusmäärärahoja e, vähennettäisiin näin huomattavasti, vaan toisinpäin. Pikemminkin voisi olla tarpeen, jos halutaan digitaaliunioni toteuttaa, ja sellainen, e, joka huomioi nämä infrastruktuurihankkeet, niin ehkä tarvet pikemminkin ovat kasvamaan päin kuin toisinpäin. Eli tässä todellakin keskipitkän aikavälin suunnittelussa tämän tyyppiset tarpeet tulee huomioida ja ITRE on pitkälti ollut tästä samalla linjoilla. Puheenjohtajamme on todennut, että tänään saatiin trilogille mandaatti. Valiokunta tietää, mihin se haluaa mennä ja myöskin hinnan tälle kaikelle. Ja se on tärkeää, koska tässä nimenomaan tulospohjaisesti halutaan edetä. Ja varmasti talousarviovaliokunnassa eh, tilanne on ihan sama ja se, miten asiat sitten ratkaistaan, tulee muodostumaan suureksi haasteeksi Euroopan parlamentille. Ja nyt on varmasti vielä ennen aikaista odottaa vastauksia, mutta toivottavasti ne löytyvät, ei muuta kuin tsemppiä ja lykkyä pytty. Kiitos sitten Maragall. Yes. <coughs> Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. No, puhun Espanjaa. Herra Gajer puhui viivästymistä budjetin täytäntöpanossa budjetin valikoiden asiakirjoissa ja hän teki selvän linkin tämän britti ja budjetin välille. No, tämä on hyvin ironista, kuten hän sanoi, että pakolaiskriisiäkin käytetään tässä verukkeena tähän viivästykseen. Joka tapauksessa tässä vedottaa. No tässä täytyy katsoa, mikä brittikansallisuuden vaikutus on. Ja että saatanko sillä tämä, että toimimattomuus on kontraproduktiivista suhteessa siihen, että pysykö Britannia EUn jäsenenä. Herra Gairon, no kuulin teidät budjettivalikunnassa, ymmärrän prioriteettinne, tuen teitä, mutta haluaisin valistaa pari asiaa siitä, mitä puheenjohtaja sanoi ITREn puolesta ja kokonaisuudessaan ensi vuonna. On ensimmäinen vuosi sitten monivuotisarvoituskeksen uuden tarkastelun. Ei ole tästä syystä meidän pitäisi saada selvä kuva kokonaistilanteesta ja saada se heijasteltua ensi vuoden budjettiehdotukseen. Tiedän, että se mikä on edessämme tulee olemaan vaikeaa. Vaikeat neuvottelut, mutta toivotaan, että saamme hyvän tuloksen aikaan. Tällä hetkellä on helppoa puuttua siihen loukkuun, että toiveluetteloja vain jatketaan ja jatketaan joten herra Buuse kesti hyvin tarkkoja kommentteja, mutta sen lisäksi muutama ehdotus energiasiirtymä. Tämä konsepti pitää selvästi saada mukaan budjettiin ja toiseksi EU 2020 tavoitteet. Siinä minusta pitää korostaa innovaatiota, Minusta meidän pitää korostaa lisäksi myös eh, verkkojen Euroopan välinettä, horisontti 20, no niistä puhuttiin jo, mutta neljänneksi asia, joka on vielä avoin, Herra Kajer puhui näistä ero- ja maksumäärärahoista ja synergioiden löytämisestä. Tukea tarvitaan lisää, mutta tulee kilpailukykykuulemiseen. Meidän pitää puuttua näihin kysymyksiin siellä. Pitää olla kunnianhimoisia ja vastuullisia. Pitää löytää oikea tasapaino. Mutta tässä en pidä etsiä mitään ihmelääkkeitä. Jos nyt on opittu mitään, Eserin ensimmäisestä vuodesta niin on huomattu, että se ei ole minkälainen lääke. Vielä lopuksi COP21. No me pitää muistuttaa siitä tänä aamuna äänestin erästä ehdotusta vastaan, vaikka olemme kompromissin puolesta. Sillä tässä äänestyksessä ei ollut kyse vain varovaisuusperiaatteesta, pitää myös muistaa, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi meistä tämän vaikeuttavan tilannetta. Mr. Royal. Kiitoksia. Kiitos myös herran Gajerille. että täytyy aina hoitaa niin, että puhutaan selkiin sanakäänteen. Ja kun otetaan huomioon, että 50 miljardia on liikaa käytetty. Toivoisin, että kaikki valiokunta olisivat näin olleessa tilanteessa, että tulevina vuosina tapahtuisi kehitystä, jonka me voitaisiin ratkaista. Vastauksessa voi olla vain se, että valiokunta takaa kaikki valiokunnat, varsinkin talousarvojen valiokunta tai budjettivaliokunta, joutuu miettimään tai toivon mukaan miettivät, mistä voidaan säästää. Onko mitään pohdintoja sen suhteen, miten voidaan saada aikaan suuren luokan säästöjä jotta tästä tällaisen ansaan ei enää jouduta, koska mikäli oikein ymmärsin, niin tilannehan on nyt kammottava. Ähm, äh, mister... Kiitos. Benito Silvaka seuraavana, olkaa hyvä. Nyt ö, ollaan tilanteessa, jossa meidän on puhuttava ensi vuoden talousarvion luonnoksesta ja tämä on tärkeä vaihe ja hetki siksi, että voidaan tarkastella ensi vuoden tavoitteita. Mutta tietysti jos budjettia ei saada, niin kaikki tarkastelu on ollut turhaa. Eli on tärkeää käydä tätä keskustelua, eikä pelkästään näistä tuloista, vaan myöskin kustannuksista, joita on tulossa Toivottavaahan olisi, jos olisi mahdollista saada hieman joustavampi talousarvio, sellainen, joka voi reagoida sitten tarvittaessa kriisitilanteisiin, kuten esimerkiksi nyt pakolaiskriisiin. Mutta ehkä meidän kannattaa olla hieman myönteisempiä ja miettiä, minkä tyyppisiä rahoitusvälineitä tarvitaan, esimerkiksi yksityisiä investointeja kannattaisi ajatella, mutta toisaalta eh, niistä välttämättä eivät voi kaikki hyötyä. Eli on katsottava, mitä hyötyä eri hankkeissa kansalaisille on. Ja kun keskustelua käydään, on myöskin katsottava, minkälainen on euroalueen eh, talousarvio ja toisaalta sitten mikä on sen eh, rooli monivuotisessa rahoituskehyksessä. Näissä esittämissämme tarkistuksissa olemme tuoneet esiin sen, että eh, olisi tärkeää mm, saada tämä lisäys, joka liittyy nimenomaan investointeihin – ja esimerkki mm, Horisontti 2020 mukaisia varoja on leikattu ja se mielestämme ei ollut oikeanlainen päätös, sillä on muistettava, että kun panostetaan tutkimukseen, niin siitä saa myös teollisuus lisäarvoa ja nimenomaan tässä tilanteessa teollisuus tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. Eli kuinka päästä kestäväpohjaisempaan tuotantoon, se on myöskin asia, jota on tarkasteltava ylipäätään ja maailmanlaajuisesti. Ja tärkeää on, että saadaan aikaan uusen tyyppinen tuotantojärjestelmä, joka pitkälti lähtee liikkeelle uusiutuvista energialähteistä, eikä sellaisista, jotka ovat epäilyttäviä tulevaisuuden kannalta esimerkiksi suuria investointeja, eh, joita ei voi perustella kunnolla. Uh. Kiitoksia paljon, arvon kollega. Edustaja Gajer, voitte sanoa viimeiset sanat ja kenties esittää jotakin vastauksiakin. Ich will mich lyhyesti vain. Puheenvuorot saavat minun tukeni, eilen sanon muuta. Olen tämänkin valiokunnan varajäsen, siksi katson nyt tämän tärkeäksi asiaksi sen, että ITRE käsittelee näitä asioita ja tunnelma ITREn setimä paremmin kuin joidenkin muiden valiokuntien asioita. Ja se suunta, johon herra Roil argumentoi, se pitää paikkaansa. Tietystikin on niin, että kukin valiokunta laatii suuren toivomuslistan ja toimittaa sen minulle. En voi nyt luvata, että loppujen lopuksi, kun neuvottelut neuvoston kanssa on käyty, jokainen valiokunta saa sitten joululahjapaketin. Tätä en voi luvata. Nyt tällaisia lupauksia on vaikea antaa. Ja minä katson, että politiikassa täytyy pitäytyä totuuteen. Ydinongelma, herra Roil, ei nyt liity siihen, ettemmekö voisi säästää. Ydinongelma piilee siinä, että jäsenvaltiota sanovat, että keskipitkien Rahoituskeskusten yhteydessä, että EU pitäisi käyttää vähemmän rahaa ja vuodesta 2013 eteenpäin. Aina kun on tullut uusia poliittisia haasteita eteen, on aina sanottu aluksi, että niin Euroopan unionin talousarvosta tämä pitää maksaa. Joten ei voida samanaikaisesti sanoa, että saatte vähemmän rahaa, mutta sitten samaan aikaan pitää hoitaa enemmän tehtäviä. Jossakin vaiheessa tulee raja vastaan. Tämä sinänsä vielä toimii jonkin aikaa, mutta jossakin vaiheessa tulee raja vastaan. niin silloin täytyy jossain välissä, täytyy jossain välissä päättää, mitä he eivät halua enää rahoittaa uudelleen kautta. Tai sitten tehdä toinen johtopäätöksen ja parantaa keskipitkiä rahoituskehyksiä. Enkä minä näe tällaista vaihtoehtoa näköpiirissä. Meillä on annettu tiettyjä tehtäviä perussopimuksen kautta. Ja myöskin neuvoston päätöksillä meillä on lisää tehtäviä. Ja me pyrimme pistämään tätä täytäntöön. Mutta emme harjoittaisi kunnostaa talousarviopolitiikkaa, mikäli sanoisimme, että neuvosto on päättänyt, että 160 000 pakolaista täytyy uudelleen sijoittaa Eurooppaan, mutta määrähätä, niin määrä ei koska katsotaan, ei se kuitenkaan toimisi vuoden lopussa sitten parin vuoden kannalta siirtää kohdasta toiseen, mikäli jossakin kohtaa ei raha ei ole käytetty kaikkea. Mutta aluksi täytyy vakaustella tavalla pyrkiä hoitamaan rahata kunnolla, säästäväisesti ja tehdään se, mitä voidaan tehdä sillä raha, mikä on käytettävissä. ei jossakin vaiheessa, mikä, kun tämä ei enää toimi, sitten voidaan mennä jäsenvaltioiden pakeille ja toisen vallankäyttäjäneuvoston ja komission kanssa täytyy sitten pohtia. Mutta joskus, kun jonglöörää montaa palloa yhtä aikaa, niin jossain vaiheessa palloja on liian paljon ja pallot tippuvat maahan. Iteristä toteaisin, että juuri tässä valiokunnassa kehottaisin siihen, että älkää olko niin kiihtyneitä, vaan haluaisin pikemminkin rehellisempää keskustelua ITER-hankkeen yhteydessä. Nyt selvästi haluaisin tämän sanoa tilanne on äärimmäisen vaikea. Tämä on johtanut siihen, että EUn virasto, joka vastaa ITERistä, sille ei ole parlamentti antanut vastuuvapautta. Mikäli nyt yhdessä komission kanssa tulisi johtopäätökseen, että talousarvio vuonna 2017 ITER saa tai tarvitsee vähemmän rahaa kuin mitä alun perin oli annettu, koska täytäntöönpanossa on niin suuria viiveitä. Ja sitten tämän jälkeen päätetään, että Iterille annetuista varoista otetaan rahaa pois jonkin muun rahoittamiseen, niin silloin ei tämä, kyse, tämä ei ole mitään epäluottamusta itse hanketta kohtaan. Eikä tämä ole lopun alkua, vaan pelkästään järkevää budjettivarojen käyttöä. Mikäli tiedetään jo etukäteen, että raha ei mene niin paljon, on mielekkäämpää silloin pistää nämä rahat johonkin toiseen kohtaan. Ei tämä millään tavalla kyseenalaista koko ITER-hanketta. Siksi pyytäisinkin tätä valiokuntaa, että kun Itselistä puhutaan, puhutaan siitä ilman ennakkoluuloja. Toteaisin, että mikäli rahaa on käy, käytetään vähemmän tai tarvitaan vähemmän kuin alun perin oli kaavailtu, silloin budjetti mielekkyyden kannalta on järkevää siirtää rahaa muualle. Minun nähdäkseni tämä ei millään muotoa itse hanketta kyseenalaista mutta täytyy olla kyllä mahdollista, että rahaa siirretään paikasta toiseen ilman, että tässä loukataan jotakin tabuja. Kyllä tämä pitää mahdollista. Korka Maragall viittasi eräsen seikkaan. Mehän tulemme toisemme hyvin budjettivallan käyttäjinä. Rahoitusvarat eivät ole mikään ihmelääke kaikkiin ongelmiin. Kyllä, kyllä. Monessa kohtaa on tehty päätöksiä Ja kautta on pyritty saamaan parempaa vastinetta rahalle. Joskus tämä toimiikin, mutta pieni varoituksen sana. Olen puhunut monien budjettiasiantuntijoiden kanssa teollisuusvaliokunnassakin. Ja olisi muistuttaa mieleen nämä keskustelut. Se, että rahalla saadaan enemmän aikaan viipuvaikutuksen kautta ja väestön kautta on aivan oikea ajatus, mutta monissa jäsenvaltiossa monien jäsenvaltioiden suunnalla on eri näkemyksiä. Ja liikkumavara ei ole enää paljon, joten petoisin kollegoihin, että kotimaissanne ette kerro eri tarinaa kuin mitä Brysselistä käsin. Ja mitä me katsomme, että Euroopan unionin talousarviolla voidaan saada aikaan tulosta omin varojen kautta, taikka jäsenvaltioiden maksuosuuksien kautta. Niin minä olisin kiitollinen, mikäli tätä viestiä veisitte eteenpäin myöskin vaalipiireissäni ja pääkaupungeissa niin, että ette kotimaissani laulaisi samaa vanhaa virtaa, että EU pörsää rahaa, eikä kukaan edes tiedä, minkä Brysselin kautta rahaa menee. Tämä on täysin väärä viesti. Tällainen viestintä on tuonut meidät erittäin vaikean poliittiseen tilanteeseen. Ja minä toivoisin hieman enemmän rehellisyyttä sen suhteen, miten rahaa käytetään. Monissa kohtaa rahaa voidaan mielekkäällä tavalla käyttää kasvun aikaansaamiseen ja tulostakin saadaan. Kiitos paljon kollega näistä huomioistanne. Ne ovat erittäin tärkeitä meidän kaikkien kannalta. Erittäin vakavaa ja rehellistä puhetta tämä oli. Avoimuus meidän välillämme keskustelussa on äärimmäisen tärkeä luottamus ja usko vastapuoleen on tärkeää. Tämä on kenties tärkein viesti, joka teidän puheenvuorostanne voidaan kiteyttää. Me otamme erittäin vakavasti kaikki teidän huomionne. Pitäen mielessä myöskin omia prioriteettejamme, valikunnan tärkeitä prioriteetteja ei tässä Kiitos siellä kerran kollega tästä keskustelusta. Nyt sitten siirrymme seuraavaan asiaan esityslistalla. Kyse on toimista kaasunsaannin turvaamiseksi. Tämä on aivan uusi asetus sen jälkeen, kun vuoden 2010 asetus saatiin. Aluksi haluaisin, hyvät kollegat, sanoa muutaman sanan sen tästä mietintöluonnoksesta luonnollisestikin. Se saatiin käännettyä pari päivää sitten kaikille kielille, joten se on kyllä saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivulta. Mikä on kaikkein tärkeintä minun nähdäkseni esittelijänä tässä asiassa? Kysehän on lainsäädäntöaloitteesta – Joten on tärkeää tietää, mikä meidän yleinen lähestymistapamme on. Se, mitä minä tässä ehdotan. Uusi asetus sisältää kolme asiaa, joita ei ollut mukana aiemmassa asetuksessa. Voisin mainita vain nämä kolme seikkaa. En nyt käy kiinni yksityiskohtiin niinkään. Kumpikin asetus, varsinkin tämä myöhempi asetus, pitää perusta markkinaratkaisuille, koska markkinaratkaisut ovat kaikkein tärkeimpiä aina. Meidän mielipiteemme tässä ei ole muuttunut, mutta kolme seikkaa suhteessa aiempaan asetukseen. Aiemmin oli kansallistumistapa, se on kun on kyse kaasun toimitusvarmuudesta kussakin jäsenvaltiossa. Lissabonin sopimuksen myötä astui voimaan artikla 194. Se on aivan selkeästi muotoiltu asia. Sieltä todetaan, että kaasun saanti on jäsenvaltioiden ja Euroopan tason yhteisvastuun piiriin kuuluva asia, ei enää pelkästään kansallinen asia. Ensimmäinen seikka alueelta alueellistaminen. Uskon, että tämä on oikea tapa edetä tässä. Mikä ajatellaan asioita eu tasolla, ei pelkästään kansallisella tasolla, kun varistamme kaasun sannin, on tarpeellista mennä juuri tuohon suuntaan. Perussopimuksenkin valossa, jotta voidaan saada suurin mahdollinen hyöty alueellisesta ajattelusta irti, jotta voidaan edistää alueiden välistä yhteistyötä ja joustavuutta, kun on kyse alueista, jotka luottavat usean jäsenvaltion alueelle. Minä haluaisin tällaisen hätäkaasun saanti käytävä ajattelun ottaa käyttöön. Ja tässä siirtoverkon hartiolla on merkittävä asema yhdessä komission kanssa. Konseptin ajatuksen on määritellä tällaiset käytävät ja mahdollista koordinointi näiden välillä korina, näiden väylien kanavien välillä. Joskus niitä välillä saattaa tuhansiakin kilometrejä. Ilman, että välttämättä luodaan tai rakentaa uusia putkeja. Joskus on tarpeellista kyllä rakentaa uusia rajat ylittäviä putkia tai yhteyksiä, mutta sääntönä on se, että määritellään nykyiset väylät tai käytävät hätätapauksia varten. Tässä voi olla mukana yksi tai kaksi jäsenvaltiota – jotka ovat kaasun toimitusreitin varrella, joiden aikansamme yhteistyö saattaa vähentää kaasukriisien, toimituskriisien vaikutuksia. Tällä pyritään vähentämään suurten kaasun toimituskriisien vaikutuksia. Miksi puhumme suurista kriiseistä? Pyrimme ratkaisemaan mahdollisuuksien mukaan vaikeita tilanteita markkinoiden toiminnan avulla. Mutta mikäli tulee suuren luokan kriisi, niin tämä on tärkeä asia. Toinen seikka on solidaarisuus. Kunkin maan täytyy tehdä oma työnsä, jotta se pystyy paremmin selviämään kriisitilanteista. Vakavin kriisin yhteydestä ei välttämättä riitä. Ja solidarisuuslauseke täytyy voida käyttää viimeisenä keinona, viimeisenä vaihtoehtona. Eli arvona muuttuu solidaarisuudeksi, joka on oikeudellinen mekanismi. Tietystikin olen ehdottanut sitä, että sodan määritelmät niin, että kyse olisi hyvin pienestä määrästä vain kaasun kuluttajia, minimaisesta luvusta määrästä kaasun kuluttajia. Sama pätee jäsenvaltioihin. Jälleen kerran kyse on kuluttajista. Tässä ehdotan myöskin uutta määritelmää, jolla pystytään minimoimaan tällaisten kuluttajien määrä. Ja kohta kolme, avoimuus. Tämä meni hyvin läheisesti siihen, että EU-lain mukaiset sopimukset, varsinkin kolmannen energian paketin mukaiset, täytyy saattaa avoimuuden piiriin. Jotkut erittäin tärkeät kaupalliset sopimukset tavaran kasvuntoimittajien kanssa Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa kyseessä. Siis nyt ei kyse sisäisestä kasvutoimittajista, vaan ulkoisista toimittajista. Otettu huomioon. Olen itse määritellyt tämän määritelmän, tehdytön määritelmän ja komissio on siihen vastannut. Ja kulutusta pyritään vähentämään 40 prosentilla, siis kun on kyse tuonnista. Ja pois jätetään maata etäalueelta. Niitä ei pidä pitää EUn ulkopuolisena alueena, koska ovat oikeastaan Euroopan sisäpuolisia kumppaneita, koska ne odottavat samoja sääntöjä kuin EUn maat, ne maat, jotka kuuluvat talousalueeseen. Nämä ovat kaikkein tärkeimmät muutokset suhteessa aiemman asetukseen. Kiitoksia kollegat nyt varjoesittäjät saat puheenvuoroja. Edustaja Griffin, SMD-ryhmän nimessä. Kiitoksia esittelijä kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää Jersiä työstään ja siitä, miten osallistava hän on ollut kaikkien varjoistelijoiden kanssa. Jos ajatellaan, mitä meidän mielestä kestävyyttä pitäisi vahvistaa, ainakin että tehokkuus ja uusiutuvien käyttö on avainasemassa. E on kaasukulutuksen vähentäminen ja kaasutuontien riippuvuutta vähentää tuottavuus vaikuttaa kaasukysyntään ja meistä analyysissä pitäisi ottaa huomioon EUn ilmastotavoitteet huomioon muun muassa ja vetoamme, että on toimintasuunnitelmia, jotka ovat huomioon politiikat ja toimenpiteet, joilla vähennetään kaasunkulutusta. Uudet kaasuinfrastruktuurit, niitä pitäisi vastata todellisiin kaasutarpeisiin, jotta vältetään hankalat tilanteet, muassa hukkainvestoinnit. Meidän pitää ehdottaa myös integroitumista lähestymistapaa kaasu ja sähkön välillä, kun puututaan kaasun toimitusvarmuuteen. Ja lopuksi tuen täysin esittelen lähestymistapaa, joka liittyy alueeseen yhteistyöhön. On muassa nämä hätätila, käytävät. alueelliset suunnitelmat eivät korjaa, korvaa kansallisia suunnitelmia, niiden tulee pysyä. Ensimmäisenä askeleena kuitenkin ylikansallinen kaasutoimiston luonne ja heijastusvaikutusten riski, jotka liittyvät toimituskeskeytyksiin, vaativat koordinointia, jossa on selvät normit ja standardit EU-tasolla, jotta voidaan vastata potentiaalisiin kaasukriiseihin. Tämä on erilainen esimerkki energianoinnin kehittymisestä, ja olisi sääli estää useampaa tai lisääntynyttä Euroopan yhteistyötä Kaiken kaikkiaan on tärkeää selvittää, että ne alueet, nämä alueet eivät estä sitä, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä keskenään, mikä on alueen ulkopuolella. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos. Pancesak. Herra Chesak siis ESN puolesta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tämän luonnoksen esittelystä. Se on varsin hyvä ja kattava. Ja esitän nyt omat huomioni siihen lyhykäisesti. Katson myöskin, että tämän hankkeen päätavoitteena tulisi olla se, että meidän herkkyytemme vahvistuisi, meidän tulee standardoida toimitus ja pitää huoli siitä, että suojelut asiakkaat hoidetaan hyvin ja tarvitaan solidaarista menettelyä jäsenmaiden välillä, jos joudutaan kriisitilanteeseen. Ja nämä seikat onkin kaikki mainittu. Tämän lisäksi on tärkeää, että pitkän aikavälin sopimukset ulkoisen todetteen osalta esitetään mahdollisimman avoimina ja mitä esittelemme sanoo tästä solidarisuuslausekkeesta ja alueellistamisesta, voin yhtyä näihin seikkoihin. On alueita, jotka eivät pärjää yksin. Toteutetut stressitestit ovat sen osoittaneet. Ja ne ratkaisumallit, joita sitten esitetään tässä mietintöluonnoksessa, muodostavat varsin hyvän pohjan asian jatkotarkastelulle. Kun esimerkiksi käymme läpi tiettyjä kysymyksiä, olisi syytä olla unohtamatta seuraavia seikkoja. Ensinnäkin yhteistyö jäsenmaiden välillä ei nykyisellään ole riittävää ja siksi tarvittaisiin tällaisen vahvistetun yhteistyön mekanismia ja alueellisten ryhmien perustamista. Näin alueellisella tasolla voitaisiin valmistella riskiarviointimenettelyjä esimerkiksi Eh, eh, myöskin tarvittaisiin jonkinlaisia toimintasuunnitelmia riskeihin liittyen. Ja olisi katsottava, miten menetellä riskitilanteissa, eh, miten tällöin solidaarisuusmekanismit toimisivat. Olisi tärkeää, että solidaarisuuslausekin otettaisiin mukaan asetukseen. Tätä pidämme tärkeänä juuri siksi, että Kyseessä on jaetun toimivallan ala ja siksi nimenomaan yhteistyö ja solidaarisuus ovat tärkeitä avainsanoja. Ja on hyvä, että sopimuksen on päästy niiden myötä tilanne toivottavasti paranee. Ja on erittäin tärkeää, että käymme läpi eri jäsenmaiden sopimukset, joita ne ovat solmineet EUn ulkopuolisten toimittajien kanssa. No, tässä on paljon muutakin mielenkiintoista ja tulen näin ollen esittämään jonkin verran tarkistuksia ja toivottavasti energiavarmuutemme näin niidenkin myötä vahvistuu. Alde. Kiitos sitten on edustaja Petersen. Hän korvaa täällä edustaja Telitskaa. Puheenjohtaja, esittelijä, kollegat. Edustaja Telitskan puolesta olisin kiittää työstä ja hyvistä tässä meidän luonnoksen parissa kansansaannin turvaaminen on arkaluontoinen aihe joskus ja se jopa ottaa jakolinjoja. Ja teillä on hyvä markkinaperustainen lähestymistapa, jota arvostan. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että tässä puhutaan äärimmäistä tilanteesta. Tilastollisesti se ilmenee kerran vuosikymmenessä. Kyse on siis kriisinhallinnasta eikä tavanomaisesta menettelystä. Tässä tapauksessa on tarpeen, että on hätäsuunnitelmaa. Tässä tapauksessa siihen kuuluu solidarisuusperiaate ja mekanismi, jolla puututaan tilanteeseen, jotta varmistetaan kotitalouksien perustarpeet ja perussosiaalipalvelut. Haluaisin korostaa tämän samaa mieltä siitä, miten suhtaudutaan tähän solidarisuusmekanismiin viimeisenä keinona, mutta nyttenkin meidän pitäisi mielestäni ottaa markkinaperusteinen lähestymistapa niin pitkään kuin mahdollista, ja vasta sitten mennä ottaa käyttöön solidaisuusmekanismi kun tarpeen. Tässä tarvitaan sitten oikeudenmukaista kompensaatiota, mikä helpottaa tilannetta. Pidän myös hyvänä sitä, että on nämä hätäkäyttävät. Kyse on strategisesta lähtemistavasta, jota myös arvioida tulevat in, mahdolliset infrastruktuurit. Olen varma, että edustaja Telitska odottaa jo innolla yhteistyötä kaikkien varjostelun ja kanssa tästä tärkeästä asiasta. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Javor. Seuraavaksi hän on Turmesin tilalla. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Turmisen nimissä haluaisin ensinnäkin pyytää anteeksi sitä, että hän ei päässyt paikalle päiväiseen kokoukseen. Nyt luen teille hänen lausuntonsa. Se, että unioni perustettiin vuosi sitten tavoitteena on ollut yksi periaate, solidarisuus ja luottamus jäsenvaltioiden kesken. Komission ehdotus, joka liittyy kaasun saannin turvaamiseen, on erittäin hyvä. Mukana on myöskin konkreettisia operatiivisia toimia. Uusi asetus lisää luottamusta alueisen yhteistyön menettelyn kautta ja vastavuoroisen solidarisuuden avulla. Alueellisesta yhteistyöstä toteaisin, että tuemme komission väistämistapaa. On tärkeää varmistaa, että maantieteellinen Alueellisten, alueellisen yhteistyön määritelmä on hyvin rajattu ja suunnitelmat ovat tarpeellisia ja myöskin hätäsuunnitelmia täytyy luoda. Kaasun saannin saantiin liittyvät riskit ovat rajat ja asioita. Jäsenvaltioiden täytyy siksi tehdä yhteistyötä yhteydenottamusten pohjalta silloin, kun on kyse saannin keskeytymisestä. Toimien täytyy olla kollektiivisia eikä puhtaan kansallisia hieno. että tässä on vahva mekanismi, joka varmistaa sen, että solidaarisuus toimii. Ensinnäkin se edellyttää yhteistä määritelmää sen osalta, ketä nämä suojelut asiakkaat ovat. Tämä pitäisi rajoittaa kotitalouksiin, tärkeisiin julkisiin palveluihin ja lämmitysjärjestelmiin ilman, että silloin kun on kyse toimijoista, jotka eivät pysty vaihtamaan energiaa, sitä energiaa, jota he käyttävät, selkeät olosuhteet täytyy, tai määritellä sille, ketkä ovat suojeltuja asiakkaita, ketkä eivät. Lisäksi selkeät kompenskorvaussäännöt täytyy varmistaa, mikäli kaasun saanti heikennissäkin maassa siksi, että kaasua toimitaan toisen jäsenvaltion. Kuka silloin maksaa korvaukset niille asiakkaille, jotka kärsivät, kärsivät kaasun toimituksen keskeytyksestä määritään kriittinen kysymys. Kansin tärkeä seikkaa puuttuu kuitenkin komission ehdotuksesta. Ensinnäkin energiatehokkuus. Kummallista kyllä se loistaa olollaan tekstissä. Uskomme vahvasti, että energian säästäminen ja energiatehokkuus ovat kaikkein tehokkaimmat tavat, joilla voidaan parantaa kaasun toimitusvarmuutta tai kasantivarmuutta. Asetuksessa pitäisi ottaa huomioon kaasun kysynnän lasku ja ottaa tämä mukaan riskiarviointisuunnitelmiin. Asetuksessa pitäisi myöskin vahvistaa sitä asemaa, joka energiatehokkuudella on ja myöskin kysyntäpuolen toimilla, jotka liittyvät toimintasuunnitelmiin. Toiseksi pitäisi kehittää alueellista biokaasun tuotantoa ja uusiutuva energia. Tämä on erittäin tärkeää, koska tämä vähentää meidän energiariippuvuuttamme, tuontiriippuvuuttamme. Tämä pitäisi paremmin ottaa mukaan tästä tekstissä. Kiitos. Eh, thank you very much. Eh, Kiitoksia paljon. Edustaja Benito Ziruaga seuraavaksi. Gracias eh, de nuevo. Kiitos puheenjohtaja. emme ole ihan samalla linjoilla tässä Euroopan komission kanssa. Esittelijä on ilmeisesti samalla linjoilla kuin me näissä kysymyksissä ja haluamme kiittää esittelijää tämän linjan valitsemisesta. Eihän tässä nyt kyseenalaisteta komission peruslinjaa. Tietysti siinä lähdetään liikkeelle markkinapohjaisista toimista ja halutaan huomioida erityistilanteet. Ja selvää on, että näitä ei tule huomioida ihan normaalitilanteena. Tämän lisäksi on ymmärrettävä myöskin kaasun käytön vaikutukset kasvihuoneilmiön. Jos tämän tyyppisiä toimituskäytäviä perustetaan, niin saadaan vakautettua kaasun toimitukset juuri huomioiden strategisesti tärkeät tilanteet. On hyvä myöskin, että yhteisvastuumekanismi on huomioitu esityksessä. Sitä pidämme varsin tärkeänä. Ja sitä on vielä tarkasteltava lähemmin. Katsoisimme, että sen olisi syytä olla energiapolitiikan pohjana Euroopassa muutenkin, varsinkin silloin, kun törmätään kriisitilanteisiin ja halutaan ne kunnia hoitaa. Määritelmien tulee olla riittävän kattavia. Ja on erittäin tärkeää, että huomioidaan myös heikossa asemassa olevat kansalaiset, jotta myöskään he eivät joudu kärsimään energian puutteesta. Ja varsin tärkeää on ryhtyä toimiin, joiden myötä saadaan vähennettyä kaasun käyttöä, jotta olemme niin vähän kuin mahdollista riippuvaisia siitä. Kiitos. Eh, eh, Madame Kappel. Edustaja Kappel, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kolme pääasiaa, jotka liittyvät tämmöiseen ehdotukseen. No niitä on käsitelty. Alue, solidarisuus ja avoimuus. Ja no, alueiden määritelmä ja kriteerit on nyt, ne ovat nyt kunnossa, mutta edelleenkin tässä on vielä kysymyksiä avoinna, jotka on siihen, että on alue, joka voi olla Belgiassa tai Portugalissa tai Itävallassa, Unkarissa tai Sloveniassa, jossa on hyvin vähän infrastruktuuria. Tätä pidä toivottavana tässä pitää mennä alasta yl, alhaalta ylös, bottom up, niin olettekin tehneet kun sitten nämä, tai näitä hätätilakäytäviä, silloin siinä mennään juuri bottom up, alhaalta ylös, tavalla eteenpäin, jossa näitä alueita pyritään, aluetilanteita pyritään parantamaan. Alueen käsite tässä tällä hetkellä, no sitä on nyt esitetty hieman, totta kai, koska tarvitaan Ja strategia pitää, perust- pitää Venäjältä tapahtua toiseksi solidaarisuus, kyllä. Solidaarisuutta tarvitaan. Se voi olla viimeinen keino. Tietysti on tärkeää, että on sitten suuntaviivat määriteltynä, mutta tärkeää on, että on normit sitten, joista jäsenvaltiot ovat päättäneet, sillä muuten solidarisuus, solidaarisuutta ei voida käyttää oikein ja sitten nämä normit toimituksen, mitä pitää noudattaa, sanktioita pitää pystyä käyttämään, mitä tulee avoimuuteen, se onkin olisi tärkeä asia. Sitten haluaisin korostaa tähän remit reporting. Sinne puhutaan selvistä parametreista, mistä pitää raportoida, kuinka pitkä sopusta pitää olla, vähimmäismäärät ynnä muuta, ynnä muuta, se on tärkeää. Se pitää olla aggregoidussa muodossa, kokonaismuodossa. Ja sitten vielä ehkä yksi asia, josta ei ole vielä puhuttu, nämä kansalliset ne keräävät paljon tietoja, ja tässä infrastruktuuri 2039 on hyvät päätelmät, sillä kaasun toimittajat pitää saada mukaan tähän, ei voi niitä niin kuin nykyetuksessa on niitä he ovat vastuussa infrastruktuureista. Se ei olisi toivottavaa ja tärkeää on myös, että Enso, kaasuentsoilla on tärkeämpi rooli tässä suhteessa jäsenvaltioihin. Äh, Madame Toja. Edustaja Toja. Haluan kiittää tästä hyvin tehdystä työstä, vaikka aihe on näin äh, monimutkainen ja strategisesti tärkeä, eli energiatoimitusvarmuus. Ja todellakin on käyty hyvää keskustelua ja toivottavasti siis päästään konsensuksen tässä asiassa. Eli haluan kiittää tehdystä työstä. Tämä asetus, eh, jotka käsittelivät näitä aikaisempia kysymyksiä, tietävät kuinka tärkeitä nämä kysymykset ovat eli miiren interventiot hoidetaan ja miten asiat todellakin toteutetaan käytännössä. Eli on erittäin tärkeää hoitaa nämä toimitusasiat kunnolla ja toisaalta yhteisvastuu. Se on erittäin tärkeä velvollisuus, joka tulee kirjata myöskin säädöstekstiin. Katsoisin, että nyt on mahdollisimman hyvin pyritty huomioimaan eri asiakastahot myöskin, suojelut asiakkaat ja sitten privilegoidut asiakkaat. Ja miten ylipäätään nämä yhteisvastuukysymykset hoidetaan. Ja muutama seikka, jotka varmasti voidaan tarkistusten käsittelyn yhteydessä huomioida. Ensinnäkin tarvittava alueellinen yhteistyö, sitä ei voida korvata kansallisella menettelyllä, eli kumpaakin tasoa tarvitaan ja ennaltaehkäisevissä suunnitelmissa ja hätäsuunnitelmissa ja näihin liittyvissä toimissa on erittäin tärkeää, että huomioidaan alueellinen yhteistyö ja katsotaan, miten vastuunkanto tapahtuu ja toisaalta, että asiat hoidetaan johdonmukaisesti myös suhteessa eh, kansalliseen toimintaan. Ja todellakin tarkoituksena on mahdollisimman tehokas menettely. Ja sitten alueelliset menettelyt. Muuten totta kai e, jotain tällaista tarvitaan, jos halutaan yhteistyö mahdollista. Mutta kun asia tarkastelee esimerkiksi oman maani kannalta tai ylipäätä, kun tarkastellaan toimivuutta, niin ei ole mahdollista ajatella yhtä alueellista aggregaatiota vaan tässäkin olisi katsottava yhteisvastuumahdollisuutta. Puheenjohtaja ja Teresa puheenvuorossaan totesivat, että on toimittava siten, että tarjoutuu mahdollisuus eh, myös eh, eh, muiden maiden osalta, mutta sitten jotkut ovat voineet olla yhteydessä esimerkiksi kolmansiin maihin, vaikkapa Sveitsiin. Eli kun puhutaan näistä eh, maista, en tiedä puhutaanko tällainen pelkästään transittomaista vai voidaanko eh, huomioida ne muutenkin. Sveitsihän on ikään kuin tässä välissä, eli on maita, joiden kanssa yhteistyömahdollisuudet ja yhteydet ovat varsin hyvät, mutta sitten nämä kauttakulkumaat on myöskin huomioitava. Ja on katsottava verkostoja ja näitä nykyisiä yhteyksiä, hätä, Mm, käytävät. En tiedä, eh, minkälaisessa suhteessa nämä ovat tähän mainitsemaani asiaan. Mutta ehkä tätä asiaa voidaan sitten työstää vielä tarkistusten myötä, eli asetusta on syytä vahvistaa, mutta tiettyjä korjauksia ja parannuksia tehdä. Edustaja Palcitis seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. haluaisin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Tässä puhutaan uusista välineistä. Ja minusta kaikki valiokunnan jäsenet, jotka ovat työstäneet useita vuosia näitä kysymyksiä, tuntuvat tilanteen ja tietävät, ettei se ole kovinkaan hyvä. Alueellinen yhteistyö on hyvä asia kyllä, mutta jos puhutaan ensin markkinoista ja toisaalta markkinoista puhutaan ensin, niin puhutaan vaan markkinoista ja tuotoista. tämä alueellinen yhteistyö tai solidaarisuus ei tule aina to- toimimaan hyvin. Se mahdollista, sillä jäsenvaltiot yrittävät kiertää tiettyjä ehdotuksia, joita komissio jättää. Sillä kaikki tämä on luonnollista, sillä tässä puhutaan nyt infrastruktuureista, mutta myös kilpailukyvystä jokaisessa jäsenvaltiossa, ja jos jäsenvaltio, jos se kilpailukyky laskee solidarisuuden takia, niin se menettää rahaa, joten tämän maan kansalaiset eivät ole kukaan tyytyväisiä, kun saavat selville, että syystä X tai Y piti tukea useita jäsen, naapurivaltiota muun muassa, joten nyt on aika keskustella sitä, kenen pitää olla vastuussa tästä kaikesta. Useita vuosia jo puhuta siitä, että perustettaisiin energiamarkkinat ja nyt sitten tilanne on, mikä on. Olemme eh, rakentaneet LNG-terminaalin ja kaasun hinta on laskenut. Olen, ty- olen iloinen Sveitsin puolesta, joka on Euroopan keskiössä. Se voi hyötyä muiden maiden infrastruktuureista, mutta on alueita, joilla samoja mahdollisuuksia – joten on tarpeen sanoa selvästi, että jotta varmistetaan, varmistetaan toimitusvarmuus, niin Euroopan komission tulee olla vastuussa tästä kaikesta. Joten kuten te puheenjohtaja, minä tuen tätä kantaa. Tämä tulee kasvun itsensä joitain viikkoja sitten valiokunnassamme keskusteltiin tilintarkastustuomioistuimen raportista, joka käsitteli nykytilannetta. Kyse oli siis vaihtoehtoista, joita pitäisi löytää. Eli vaihtoisia resursseja, pitäisi korjata uusia käytäviä, uusia kausukäytäviä, niin sitten olemme taas riippuvaisia toisesta toimittajasta. Tämä riippuvuus tulee kestämään 40-50 vuotta tai pidempäänkin. Joten minusta kaasukysymys, sitä pitäisi keskustella yhdessä sähkökysymysten kanssa, jotta kriisitapauksessa voitaisiin ohjata teollisuuttamme kohti päätöksiä, tarkkoja päätöksiä, jotta teollisuus voisi käyttää sähköä, kun se on halvempaa tai kun sitä on enemmän, kun kaasu on vähemmän. Se, näillä voitaisiin säästää resurssejamme, näin voitaisiin toimia paljon itsenäisemmin ja saada lisää toimitusvarmuutta kaasus- ja energiakysymyksissä. Eli tuen mietintöänne, puheenjohtaja. Se on paljon parempi kuin komission alkuperäinen ehdotus. Kiitos. Thank you. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Ersten Kjurk seuraavana. Elnök úr, és mindenek előtt eh, szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a nyitottságát. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää avoimuudesta ja halukkuudesta, jota esittelijä on osoittanut. Keskustelussa haluan myöskin onnitella esittelijää. Kaasun saanti varmuus ja kaasun toimitusten kriisinsietokyky ovat yhä tärkeämpiä asioita. Jotkut meistä ovat olleet, että täällä jo vuodesta 2006, jolloin ensimmäinen kaasukriisi syntyi. Ja juuri tuon kriisin kokemusten perusteella meidän täytyy sanoa, että tämä uusi asetus ei ole mikään este, vaan pikemminkin ratkaisu. Sen pitäisi olla ratkaisu eikä mikään este. Tässä suhteessa muutama huomio. Se, että tuetaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, tämä on hyvä asia, mutta uskon, että jäsenvaltioiden itse täytyy suunnitella yhteistyötä. Ei tätä voida ylhäältä päin määrätä. Kansalliset suunnitelmat täytyy paremmin voida koordinoida. Täten voidaan paremmin päästä tavoitteisiin. Lisäksi kun on kyse alueellisesta yhteistyöstä, tässäkin tarvitaan joustavuutta, se on erittäin tärkeä asia. Muutenkin, kun käytetään solidisuusperiaatetta, on tärkeää, että jäsenvaltio, joka ilmoittaa erityistilanteestaan, käyttää ensin omat resurssinsa loppuun ja tekee omat kotiläksynsä ensin. Sitten vasta voidaan ottaa käyttöön että tuomaan auttamiseksi asetuksen mukaisesti. Suunnitelmallisuus on tärkeä asia. Sen yhteydessä täytyy varmistaa, että taakka jaetaan tasapuolisesti. Täytyy luoda tietyt puiteedellytykset niin, että haitta ei synny pelkästään niille maille, jotka ovat sen maan lähialueella, josta on kyse energiaunionin sisällä. Lisäksi täytyy tämä kunnon korvausjärjestelmä saada aikaan. Kiitos näistä huomioista. Komission puolelta on herra Stefan Mosel paikalla. Hän on energiapääosaston kaasun toimituksesta vastaava johtaja. Hyvää iltapäivää, herra Busek, arvon jäsenet. Kiitos kutsusta osallistua tämän iltapäivän kokoukseen, jossa kaasun toimituksesta puhutaan. Niin kuin täällä monet jäsenistäkin totesivat, me pidämme tätä kaasuasetusta harmonisena osana tätä energiaunionia. Tietysti energiatehokkuus, ilmastotoimet ovat mukana myöskin ja toisaalta valistaminen vuosien 2030-40 osalta. Ja yksi tärkeimmistä välineistä, kun puhutaan toimitusvarmuudesta, liittyy nimenomaan energiatehokkuuteen esimerkiksi rakennusten osalta. Se on komissiossa myöskin ymmärretty ja muodostaa pohjan pitkälti koko ehdotukselle. Tämän lisäksi on painotettava myöskin sisämarkkinoiden tärkeyttä yhtenä tärkeänä välineenä, jos tavoitteisiin halutaan päästä. Markkinoiden on toimittava ja on erittäin tärkeää, että jäsenmaat todellakin täysimääräisesti täytäntöön panevat kolmannen paketin, mutta markkinat yksin ei välttämättä aina riitä. Ja niin kuin herra Busek totesi, eh, lähestymistapa tähän toimitusvarmuuteen on ollut pitkälti kansallinen tähän saakka. Nyt tarvitaan tällaista alueellista menettelyä ja rajat ylittäviä toimia tarvitaan myöskin, eikä pelkkä analyysi riitä, vaan todellisia toimia, rajat ylittäviä sellaisia tarvitaan. Ja onkin hyödyllistä tehdä tällainen afronpohjainen analyysi ja sitten tarkastella, mikä merkitys on näillä hätäkuljetusreiteillä ja toisaalta on katsottava sitä, mistä voidaan apua tarvittaessa saada. Eli näin täydennetään tätä alueellista lähestymistapaa, ei suinkaan korvata sitä jos joku tämän korvaavana näkee alueellisen yhteistyön korjaajana, niin silloin, korvaajana, niin silloin komissio kyllä on eri mieltä, mutta täydentävänä se on oikein hyvää alueellinen täydentävä yhteistyö ja täydentävyys on tässä avainsana. Toivottavasti jäsenmaat voivat tasapainottaa toisiensa heikkouksia ja vahvuuksia ja hyödyntää synergiaetuja rajoilla. Ja on tärkeää, että monet maat tekevät keskenään yhteistyötä, sillä muutoin ei tapahdu paljoakaan, emmekä toimi dynaamisesti. Ja tarvitaan toimiva puitteisto heti alusta alkaen, jotta sitten juuri tässä vaiheessa, tämän hankkeen vaiheessa voisi olla hyvä, että näistä ryhmistä tehtäisiin päätösneuvoston ja parlamentin tasolla katsoisimme, että tässäkin on syytä edetä samalla tavalla, mutta päätösasiasta on syytä tehdä nyt. Neuvostoa edustavat jäsenmaat voivat tässä vaiheessa päättää sopivasta puitteistosta. Jos asiaa lykätään tulevaisuuteen, niin aikaa vain hukkaantuu. Ja sitten jos myöhemmässä vaiheessa tarkastelemme sitä, ketkä toimivat yhdessä ja käydään tästä keskustelua, niin se ei ole kovinkaan tehokas tapa toimia mielestämme. Ja kun puhutaan EUn eduista. Olemme todenneet, että peer review on erittäin tärkeä asia ja toisaalta myöskin tämä toimitusryhmä, joka huomioi kaikki sidosryhmät ja jäsenmaat, teollisuuden edustajat, energian toimituksen eh, osalta ja myöskin kun puhutaan energiatehokkaasta toiminnasta, jotta ymmärretään, mitä tarvitaan eri suunnitelmissa, jotta tällöin ei millään tavalla haitata sisämarkkinoiden toimintaa. Toimitaan avoimesti ja siten, että kaikki hyötyvät tilanteesta. Varsin useinhan, niin kuin olemme sidosryhmiltä kuulleet, on erittäin tärkeää, että ne ymmärtävät, mitä tapahtuu, ettei mitään yllätyksiä ikään kuin tule, koska jos näin on, niin silloin markkinoilla ehkä lykättäisiin toimia, vaikka olisi ollut mahdollista niiden myötä ongelmia ratkaista. Yhteisvastuu on yksi tärkeä uudistus, niin kuin herra Buusek totesi. Tällä tavalla saadaan konkreettinen mekanismikin aikaan. Ja se on tietysti tällainen eh, viimeinen vaihtoehto mekanismina ja tällöin tulee kattaa hallinnolliset eh, ja oikeudellisetkin aspektit, myöskin mahdolliset korvaukset ja tulevissa asiantuntijatapaamisissa myöskin eh, kaasun koordinaatiokokouksessa käymme läpi yksityiskohtia ja katsomme, minkä tyyppisiä ohjeita esimerkiksi voidaan esittää, mutta mitään harmonisoitua eurooppalaista puitteistoa ehkä tässä ei kuitenkaan tarvita. Avoimuus, kun sitä puhutaan, pyrimme huomioimaan tärkeimmät sopimukset, jotta ne tunnistetaan ja jotta niitä analysoidaan myöskin riskianalyysin yhteydessä ja jotta todellakin voidaan korjata mahdolliset eh, rajoitteet, joita on. Mutta olemme kuitenkin pyrkineet toimimaan siten, että eh, olemme VTO-mukaisia ja näin vältyttäisiin kaikilta mahdolliselta syrjinnältä, eh, kun tarkastellaan sisä- ja ulkopuolisia yrityksiä, sillä muutoin saatetaan joutua oikeudellisesti epävakaaseen ja varmaan tilanteeseen, mikä ei olisi hyvä asia. Ja energiayhteisöasia, uskoisin, että tässä eh, ei puhuta suinkaan eh, yhteydestä vain yhteen suuntaan, toimittajien suuntaan, ei vaan tässä todellakin eh, intressit ovat puoliset, kun halutaan välttää sellaiset toimet, jotka jollain tavalla heikentäisivät toimitusvarmuuttamme. Ja näin ollen todellakin toivomme vahvempaa yhteistyötä kuin mikä tähän asti on ollut mahdollista. Ja sitten kaasun ja sähkön välinen linkki, se on havaittu komissiossakin. Ja on erittäin tärkeää, että nämä tärkeät putket, niitä suojellaan riittävän hyvin. Kiitos. Thank you much. Kiitoksia paljon. Kiitos todellakin teille kaikille varjoesittelyille ja myöskin komissiolle. On päivän selvää, että VTOn sopimukset ja kaikki VTOn säännöt ovat äärimmäisen tärkeitä mitä täytyy ottaa huomioon. Yleisesti ottaen, minusta vaikuttaa siltä, että mietintöluonnosta tuetaan. Tarkistuksia varmaan tulee paljon niin kuin aina. Mutta kiitoksia tästä keskustelusta ja kiitos myöskin lisäehdotuksista. En nyt kaikkia niitä voi täällä mainita omassa lyhyessä puheenvuorossani. Mutta Rova Griffin tietystikin tuontiriippuvuuden vähentäminen tehokkaamman energiankäytön ja uusiutuvan energian käytön myötä on tärkeää ja yhteistyö naapurimaiden kanssa myöskin tärkeää. Ja myöskin solidaarisuuden yhteydessä saattaa olla, että naapurimaat ja ulkopuoliset maat saattavat olla tällaisen hätäkäytävän varrella. Lisäksi haluaisin vielä todeta, että nyt ei ole kyse kaikista sopimuksista – jotka pitäisi ottaa komission valvontaan ja ohjaukseen, vain kaikkein, kaikkein tärkeimmät. Ei minä tarkoittanut kaikkia sopimuksia, vaan niitä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä energian toimitusvarmuuden kannalta ja markkinalähtöisestä lähestymistavasta. Totesin, että se on erittäin tärkeästä, minä painotinkin. edustajia vuora te puhutte korvauksista herra Turmisen suulla. Tätä ei ole tarkalleen määritelty. Me tarvitsemme tässä teidän tukeanne. Tämä on suurin suuri ongelma meille. Herra edustaja Palcicis mainitsi samaisen asian korvauskysymyksen silloin, kun on kyse solidarisuudesta. Sitä pitäisi käyttää viimeisenä keinona vasta. Ja toivon mukaan ei koskaan tule tapahtumaan. Et toivon mukaan koskaan tätä solidarisuutta ei tarvitse ottaa käyttöön. Mikäli hoidamme hyvin markkinakysymykset, energiakäytävät ja niin poispäin, Tällaista hätätilannetta ei koskaan tule, mutta silloin sen täytyy kuitenkin varautua. Ja korvauskysymys täytyy kerta kaikkiaan ratkaista. Seuraava sikki, joka täällä mainittiin, edustaja Benito Siluokan puheenvuorossa ja myöskin edustaja Kappelen puheenvuorossa ja Georgin se mainitsi. Samana edustaja Toija. Olivat alueita Euroopassa, Keskusteluissa ja varjoesittelyiden keskusteluissa voidaan tietystikin selventää vielä tätä seikkaa. On kuitenkin erittäin tärkeää määritellä olemassa olevat komission ehdotukset. Ne täytyy pohtia asioita jäsenvaltioiden ja maaryhmien kannalta eri alueilla. Eikä pidä pelkästään pitäytyä kansallisen lähestymistapan. Kansallinen lähestymistapa on ihan mahdollinen – omissa tarkistuksissani niin otan tämän huomioon. Tietystikin on täysin sallittua ja mahdollista, että on kansainvälinen lähestymistapa, mutta meidän täytyy alkaa pohtia asioita myöskin alueellisesti. LNGn osalta komissio sanoo, että on liian monimutkaista hypätä nyt jäsenvaltioiden tasolta Euroopan unionin tasolle, kun on kyse nesteytystä maakaasusta. Joten tarvitaan alueellista lähestymistapaa on tärkeää ajatella juuri tällä tavalla, koska mikäli aletaan nyt yhdistää kansallisia suunnitelmia toisiinsa, tämä tulee olemaan erittäin vaikea yhtälö, joten aloittakaamme. No, juuri tästä. Sama pätee meihin, Euroopan parlamentin jäseniin. Me tulemme parlamenttiin ja pyrimme sitten ajattelemaan eurooppalaisesti asioista. Kukin meistä oma, oman ehdotuksensa, joka heistä hallituksen kantaa ja pysyvän edustuston kantaa. Me tunnemme nämä ehdotukset, mutta kuitenkin me pyrimme löytämään eurooppalaisia ratkaisuja. Mikäli otetaan 28 esitystä hallituksilta ja pysyviltä edustustoilta, niiden pohjalta ei päästä kyllä puusta pitkään. Se on ihan mahdoton tehtävä. Nyt on tärkeää muuttaa asennetta. Ei minulla mitään sitä vastaan, että on egoistisia kansallisia näkemyksiä. Mutta maaryhmässä jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä ajattelemaan hieman eri tavalla. Ei nyt neljä tai seitsemän ehdotusta pöydälle, koska tätä, tässä tapauksessa ei voida esittää yh- mitään yhteistä. Komission puolelta tehty ehdotus on erittäin hyvä ja siirtoverkon hartiat 28 jäsenvaltiosta ovat valmiita tekemään yhteistyötä tällä tavalla. Alueelta saadaan siis ehdotuksia sen osalta, kuinka alueet voidaan yhdistää ja välttyä sirpaloitumiselta markkinoilla. Sähkön suhteen sähkömarkkinoilla. Tämä on luonnollisempi lähestymistapa, tämä alhaalta ylöspäin etenevä lähestymistapa, jota Rova Kappel peräänkuulutti. Sähkömarkkinoilla tässä suhteessa ollaan jo paljon pidemmällä. Sama ei päde kuitenkaan kaasumarkkinoihin. Joten komission tekemä ehdotus on ehdotus, jota minä haluaisin puolustaa. Voimme myöskin auttaa viemään tätä ehdotusta eteenpäin, silloin kun on kyse näistä hätätoimituskäytävistä ja solidaarisuudesta, suojelusta asiakkaista ja avoimuudesta. Täällä esitettiin lukuisia kommentteja näihin. Olen ihan varma, että keskustelu on jatkossakin vielä paljon edessä ja meidän kaikkien täytyy suhtautua tähän avoimin mielin. Kiitoksia kaikista huomautuksista. Hyvin paljon työsarkaa tässä on vielä, mutta olen varma, että kolmikanta neuvotteluissa saadaan tämä hoidettua. Slovakia puheenjohtajamaana on valmiina tekemään ankarasti töitä. Tämä minä voin sanoa jo ennalta. tämä on meidän olettamamme. Kiitoksia yhteistyöstä. 15. kesäkuuta kello 12 viimeistään kello 12, eli siis tällä viikolla vielä. Onko se huomenna? Herran peeksut. No minäkin olin ajatellut tätä tarkistuksia, tai olin valmistanut tarkistuksia. Eli huomenna on siis aikaraja jo. Tämä minä, minua hieman yllätti. Mutta menkäämme nyt viimeiseen asian esityslistalle, joka on tärkeä sekin. Esittelemme istuu keskuudessamme edustaja Giurk nimittäin. Kyse on esteetettyä maakaasu ja kaasun varastointia koskeva EU-strategia. Kuten näette, tämä liittyy läheisesti kaasun saannin turvaamiseen. Andras Gyrk, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän kommenteistaan, jotka he lähtivät. Oli hyvä nähdä eri ryhmien kannat, että näin alkuvaiheessa ennen kuin itse laadin oman lausun mietinluonnokseni aluksi metodologinen kommentti, laadin tekstiä ja keskityn siinä ainoastaan LNG ja kaasun varastointiin tarkoituksellisesti ennenkään keskittynyt kaasun roolin energiapaletissa ja muuta. Toisaalta tein siksi, että totta kai, kun nyt kysyä on niin on väräillinen alatoimia, ja koska parlamentti on jo valmistellut toisaalta myös mietintöluonnoksen energiaunionista. Olin varjoesittelijä siinä mietinnössä yhdessä edustajan Sanon Naaton kanssa, ja minulla on hyvin eloisat muistot tuosta keskustelusta. Olen täysin vakuuttunut siitä, etten pitäisi toistaa noita keskusteluja tässä taas. Yritin myös välttää konkreettisten hankkeiden mainitsemisen mietintöluonnoksessa – mikä voi myös vaikeuttaa elämäämme huomattavasti. Mutta tämän yhden poikkeuksen, Nord Stream-hanke, esitin kriittisiä kommentteja siihen liittyen. Tein tämän siksi, että ymmärtääkseni alainen kompromissi on saatu varastoiden kesken tästä ja sovi heidän kanssaan myös tästä. Tämä tulee mitallonnoksen sisältöön yleisesti ottaen EPP tukee prioriteetteja, jotka on mainittu komission strategiassa infrastruktuurien rakentaminen, sitten sisäisten kasvumarkkinoiden täytäntöpano ja kansainvälisen LNG-kaupan laajentaminen ja sitten LNGn edistäminen kestävänä energian lähteenä sen tukien luonnoksessa seuraa komission asiakirjan rakennetta ja näin ollen tavoitteeni mietintöluonnoksessa oli vahvistaa tiettyjä viestejä ja korostaa tiettyjä elementtejä. EU-kaasutuonti tu, tuonti, riippuvuus tulee kasvamaan johtuen oman tuotannon laskusta. Tietyissä valtioissa kaasutuonnit ovat jo 100 prosenttia kaikesta kaasusta. Ei ole vaihtoisia toimittajia niissä maissa sen vuoksi. Pääsy LNG-kaasun Vaikeimmissa jäsenvaltioissa on asioita, pitäisi tukea, meidän pitäisi taata samalla tehokkaamman käyttö olemassa olevien infrastruktuurien osalta. Pitäisi katsoa myös muita vaihtoehtoja, joita on alueellisesti ennen kuin päätetään uusista infrahankkeista. Mutta LNG-terminaalien rakentaminen ei riitä, pitää tukea muitakin toimijoita, jotta hyödyt saadaan irti täysimääräisesti. On tärkeää panna täytäntöön täysinomaisesti PCI-hankkeet ja pitäisi korostaa toimintasuunnitelmia, jotka kolme, kolme ryhmää ovat laatineet. Se, KESEK, kaasuyhteenliiton korkeatasotyöryhmä, Itämeren energiamarkkinoiden yhteenliiton suunnitelma BEMIP ja lounais korkeatasotyöryhmä. Pari sanaa varastoinnista. Aikomukseni luonnoksessa oli vahvistaa, tai siis korostaa varsinaispuolta ja puhua sen ongelmista. Meillä oli varaa menettää näitä strategisia vahvuuksia. Kaasun varastointi Euroopassa on asia, jota käydä tarpeeksi. Tuottavuusalalla on jyrkässä laskussa. Teknisesti ei ole mahdollista uudelleen avata varastointitilaa myöhemmin. Jos halutaan parantaa nykytilannetta, pitäytyä kolmen toimenpiteeseen, joita ehdotan luonnoksessani ensinnäkin lisätä alueellisia ponnisteluja, jotta se lisää yhteistyötä. Tietyt jäsenvaltiot, niillä on paljon varastointitilaa, toisilla ei ollenkaan kapasiteettia. Jos on sääntelyesteitä tietyissä maissa, niin ne pitäisi poistaa. Toineksi vaarasta omistajan pitäisi tehdä lähempää yhteistyötä kanssa, jotta voidaan ottaa käyttöön uusia innovatiivisempia tuotteita markkinoille. Tällä tavoin kaasuvarastointi on houkuttelevampaa ja näin ollen myös hallinnollinen taakka vähentyy kolmanneksi. Siirtoverkkosääntöjen pitäisi ottaa huomioon kuluvat trendit ja tarvittaisiin lisää kannustimia jotta saisi lisää varastointia. Puheenjohtaja, nämä olivat alustavat huomautukseni ja kuten tiedätte, tarkistukset pitää jättää viimeistään huomenna, joten aikaa ei ole paljon, mutta vielä hieman kuitenkin, joten odotan jo innolla kommenttejanne, tarkistuksianne. Toivottavasti pysytään aikataulussa. Kiitos. Grazie lei, collega Kiitokset Jyrk. Ja sitten ect ryhmän varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Andreas Kyrkille. On todellakin ollut ilo käsitellä hänen kanssaan näitä kysymyksiä myöskin energiaunionia asiaa. Yhdessä tarkastelimme ja uskoisin, että näin hyvää yhteistyö jatkuu myös tämän mietinnön puitteissa. Ja todellakin olemme esittäneet jo kirjallisia kommentteja luonnosteluvaiheessa ja jo tässä vaiheessa osat näistä toiveistamme on huomioitu. Ensinnäkin tehokkaampi infrastruktuurin käyttö ja toisaalta mahdollisuus hyödyntää näitä niin sanottuja stranded assets-mahdollisuuksia. Eli tietyt vanhentuneet infrastruktuurit eivät toimi tehokkaasti ja menettävät näin nopeasti arvoaan. Ja mukana olisi tarkoitus ottaa myöskin kappaleessa huomioidaan epäilys tämän Nord Stream kaasuputken osalta. Tätähän on kommentoitu joulukuisessa päätöslauselmassamme myöskin. On hyvä, että viitataan siihen mahdollisuuteen, että jäsenmaat täysimääräisesti hyödyntävät kolmannetta, kolmatta energiapakettia ja jos halutaan sisämarkkinat eh, kaasun osalta täysimääräisesti toteuttaa, niin tämä on tärkeää. Tietysti tässä on joitain kohtia, joita voidaan vielä hioa. Esimerkiksi tästä puuttuu eh, pitkän aikavälin pohjaisuusviittaus, eikä välttämättä hiilen purkua huomioida, eikä myöskään sitä, että 2030 eh, tavoitteet ilmasto- ja energiakysymykset tulisi nostaa esiin on keskityttävä ei pelkästään eriyttämiseen, vaan myöskin kaasun siinä, että se on osa siirtymää näihin energiamikseihin ja on katsottava, kuinka paremmin voidaan hyödyntää uusiutuvia energia-lähteitä. Ja tulen tämän tyyppisiä tarkistuksia esittämään ja ennen kuin uusia terminaaleja hyödynnetään, olisi tärkeää, että olemassa olevaa infrastruktuuria käytettäisiin mahdollisimman hyvin. Ja toisaalta myöskin on katsottava, mitkä ovat rajat ylittävät yhteydet ja mahdollisuudet. Ja uudet kaasun infrastruktuurihankkeet, niiden on vastattava todellisia tarpeita. Eli on katsottava, että ei käytössä, toiminta siten, että hyötyä ei saada takaisin. On myöskin vähennettävä Euroopan unionin riippuvuutta tuodusta fossiilisesta polttoaineesta. Ja sitten mitä tulee biometanipäästöihin ja muihin vastaaviin päästöihin, voin olla, yhtyä siihen, mitä esittelijä on todennut, kun se on todennut, että se on valmis tässä yhteydessä tukemaan komission lähestymistapaa. Ja tärkeää olisi todellakin tukea tällaista kehitystä, eikä pelkästään puhua taakasta ja haitoista, joita saattaa teollisuudelle syntyä. Kaiken kaikkiaan siis on tuettava myöskin eh, nestemäistä maakaasua, koska se on helpompi, mutta se saattaa kuitenkin olla eh, varsin saastuttava ja vaikuttaa myöskin päästömääriin. on erittäin tärkeää, että sen käytöllä ei vaikuteta negatiivisesti varsinaisten uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Kiitos. La parola al collega Tozenowski per le CR. E. CT-ryhmä seuraavana, olkaa hyvä. bych chtěl v prvé řadě velmi ocenit práci pana zpravodaje. Kiitos. Haluaisin korostaa että esittelijä on tehnyt erinomaista työtä. Hän saa teidän, tai siis hän, se vastasi odotuksemme tässä puhun siis ECRn puolesta. Tämä mietintö on hyvä askel kohti energiamarkkinoita. Monia asioita löydämme mietinnöistä, jotka ovat hyviä liittyen LNG. olisi vielä lisätä, että jos halutaan lisää LNG-terminaaleja, niin silloin maantieteelliset aspektit pitää ottaa huomioon, jotta todellakin kaikki mahdolliset alueet otetaan mukaan näiden, tähän LNG-verkoston piiriin. Ja yksi asia vielä, jota pitäisi alleviivata parhaalla mahdollisella tavalla, meidän tulee käyttää alusta yhteistyötä näin ollen. Voimme välttää yksittäisten alueiden autioituminen, ja tämä on tärkein askel ja toimenpide, joka tulee LNG-terminaalien rakentamisen myötä. Lisäksi meistä on hyvin tärkeää, ja no se on mietinnössä mainittu, että varastointikapasiteettia pitää valmistella kriisitilanteita varten, ja maantieteellinen jakauma on minusta erinomainen, sillä yksittäiset varastointitilat, eh, niitä ei välttämättä ole koko Euroopassa. Ne eivät ole jakautuneet niin tasaisesti kuin mikä olisi hyväksi. Vielä kerran haluan painottaa, miten hyvänä pidän mietintöä ja kiitoksia kovasti vielä esittelijälle hyvästä työstä, yhteistyöhengistä. Todennäköisesti jätämme muutosehdotuksen, joka liittyy tähän maatellisen jakaumaan. Kiitoksia kovasti. Grazie lei per l'Alde, collega Kiitokset ja sitten Alde, Punt, olkaa hyvä. Gracias al ponente por su trabajo, pero... Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle ensinnäkin hyvin tehdystä työstä. ALDE-ryhmän nimissä toteaisin, että täytyy mainita muutama seikka. Meillä on sellainen mielikuva, että että komission ehdotus, jolle tämä mietintö pohjautuu, pyrkii tavoitteisiin, yhteisen tavoitteisiin Euroopassa. Kuitenkin täytyy ottaa huomioon, että vuosien ajan kaasun käyttö on vähentänyt, vähentynyt yli 20 prosentin verran. Tämä pitää ottaa huomioon. Vaikuttaa siltä, että esittelijä viittaa aivan päinvastaiseen. Kuitenkin jo vuosikymmeniä on tapahtunut kaasun käytön vähentämistä. vähentämistä. Tässä on selkeä kaavio. Siitä nähdään kaasun todellinen kulutus, nestemäisen maakaasun kulutus Euroopassa ja ennusteet nähdään myöskin tästä kaaviosta. ennustettu kulutus komission arvion mukaan vuosikymmeniksi on tämän näköinen. Ja tämä ei vastaa oikein todellisuutta, se mitä esittelijä sanoo. Ja tämä kehitys on ollut nähtävissä jo vuosikymmenten ajan. Ei tämä mitään sattumaa ole, eikä mitään ohimenevä ilmiö. Onko komissio nyt ottanut yhteyttä monikansallisiin yrityksiin kenties ja onko komissio pohtinut asioita pohjia myöten. Saattaa olla, että komission näkemykset ovat hieman hakoteillä tässä. Ja tästä komission ennusteesta on hyötyä vain ja ainoastaan suurille olikopoleille, monikansallisille yrityksille. Nyt pitäisi tehdä näitä ennusteita, kulutusennusteita, riippumatta teollisuuden alan edustajista. Kyse on kuitenkin julkisten varojen käytöstä kun on esimerkiksi infrastruktuurista kyse. Ennusteiden pitäisi olla realistisempia. Tässä on käytännössä kyse suuren luokan hankkeista 180 miljoonasta yhteensä ennen vuotta 2025. Ja olettamuksena on, että luonnon kaasu käyttö kasvaisi. Luonnonkaasusta kun on kyse, kaasun käyttö edellyttää suuria investointeja, mutta nyt on kyse liian suurista investoinneista, kun tarkastellaan kaasun kysyntää. Ja tämä hidastaa siirtymän kohti uusiutuva energia, mikä kuitenkin olisi erittäin tärkeää mukana ottaen minun omani maani kannalta. Luonnonkaasuun on investoitu aivan liikaa ennusteiden pohjalta, jotka eivät ole kovinkaan realistisia, ja komissio on käyttänyt samansuuntaisia ennusteita jo vuosikausia vastoin todellisuutta. Kaasulaitoksia rakenteita on rakennettu ja sitten niitä on joutunut ottaa, ottamaan pois käytöstä. Uskotteko te todella, että mikäli on tehty suurin luokan investointi ja sitten laitos tai infrastruktuuri on jätetty pois, tai se toimii vain 12 prosenttisesti suhteessa huippukapasiteettinsa, onko tämä mielekästä varjon käyttöä EUn tasoilla? Minun on sellainen mielikuva, että nyt pitäisi. Komission ajatella lähinnä kuluttajien ja loppukäyttäjien etuja, eikä suurten monikansallisten yritysten etuja, jotka tekevät kauppaa kaasulla. Tämä minä olisin sanonut tästä mietinnöstä. Mietinnössä pitäisi mainita tiettyjä seikkoja, jotka sieltä nyt puuttuvat. Minä päätän puheenvuoroni ihan kohta. Täällä ei puhuta myöskään kestävyydestä tässä mietinnössä, eikä ilmastonmuutosta mainita halaistulla sanallakaan. Tässä puhutaan kestävästä fossiilisesta polttoaineesta, joka kaasu olisi. Kaasu ja kestävyys on mainittu samassa lauseessa. Oletteko te vakuuttunut siitä, että kaasu on tällainen? Kaasu on yksi likaisimpia polttoaineita. Se on äärimmäisen likaista polttoainetta. Ja kun tarkastellaan hiilidioksidipäästöjä ja metanipäästöjä, Kaasu on todellakin likainen energian lähte. Ja sitten mitä näette tässä punaisella on metaanipäästöt. Tämä sanoisin siis teidän puheenvuorostanne. Hiilidioksidipäästöjen suhteen on sama juttu. Ja varsinkin metaanipäästöt ovat 80 prosenttia suuremmat kaasun yhteydessä kuin muiden polttoaineen yhteydessä. Minä päätän puheenvuoroni ihan kohta, minä lupaan. Investointeja pitäisi rajoittaa vain tarpeellisiin investoihin. Investointeihin ei enempää pitäisi investoida. Eikä tässä pitäisi vain monikansallisten yhtiöiden etuja ajatella. Grazie, presidente. Haluan, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Strategia ja nesteytetyn maakaasun osalta tulee saattaa laajempaan eh, ympäristöä, energiapuitteistoon. Kysyntää tulee vähentää, eh, tehostaa ja katsottava, mikä miten edetään vuoteen 2050 mennessä. Ja tässä on huomioitava Pariisin sopimus ja myöskin etenemissuunnitelma EUn osalta vuodelle 2050. Kun puhutaan kasvihuonepäästöjen eh, vähentämisestä, alle vuoden 90 tason. On katsottava, miten toimitaan kyseisen kaasun osalta EU-ssa. Ja nyt vaikuttaa siltä, että energiakaasun e, kysyntäpuolta on yliarvioitu, näin tuomioistuinkin totesi. Pikemminkin se on vähenemään päin. Ja 2014 havaittiin 23 prosentin alennus kuin huippuvuonna 2010 mutta nykyinen eh, kaasuputkistohanke lähtee liikkeelle siitä, että kysyntä koko ajan kasvaisi. Investointisuunnitelmissa tulee huomioida eh, kysynnän kasvu ja myöskin 2030 tavoitteet on erittäin tärkeää, että ymmärrämme myöskin, eh, mikä on stranded assets-riski ja tarvittaessa oltava joustava. Energiainfrastruktuuri on erittäin tärkeää ja äh, sen on oltava sellaista, että se on toimiva myöskin vuoden 2030 jälkeen. Ja nykyistä kapasiteettia ei ole täysin hyödynnetty. Esimerkiksi äh, putkisot vuonna 2014 olivat käytössä 46 prosenttisesti ja sitten LNG-terminaalit äh, vielä alemmalla tasolla. Ja uusi infrastruktuuri on varsin kallista ja on riski, että se nimenomaan johtaa sellaisiin käyttöasteisiin, jotka ovat ristiriidassa asetettuja neuvotavoitteiden kanssa. Varat voitaisiin käyttää strategisesti paremmin uusiutuviin energialähteisiin ja muihin energiatehokkaisiin toimenpiteisiin. Näin ollen heikosasemassa olevia maita tulisi tukea, kun ne pyrkivät löytämään muita vaihtoehtoja kaasulle ja mm, parhaalla mahdollisella tavalla myöskin hyödyntämään alueellisestikin eh, vahvistetun yhteistyön myötä olemassa olevia eh, kanavia nestetykaasun toimittamiseksi. Kaasua usein pidetään puhtaana lähteenä, mutta se on kuitenkin fossiilinen polttoaine ja sen päästöt, metaanipäästöt ovat korkeat eri eh, toimitusketjun vaiheissa. Jos katsotaan tärkeitä toimintoja, esimerkiksi Australia ja Yhdysvaltoja, niin äh, yleensä saadaan nimenomaan näitä säädötysmenetelmiä hyödyntäen. Ja näin ollen yhteenvedonomaisesti toteaisin, että kaasupolitiikkamme tulisi perustua siihen, että pyritään luopumaan kaasun käytöstä ja ottamaan käyttöön enemmän äh, uusiutuvia lähteitä, eikä fossiilisia polttoaineita ja niiden infrastruktuuria tulisi enää jatkossa tukea. Kiitos. Otis, prego. Kiottis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Andras Georgia, sillä on tehnyt paljon työtä ja ponnistellut voimakkaasti, jotta saataisiin kaikkien puolusturyhmien kannat tähän mietintöön, joten meistä strate- tämän strategian pitäisi lisätä energiaa määrää ja varmistaa, että on myös yhtäläinen pääsy kaikilla siihen ja että otaisiin riippumattomia näistä putkista. Pitää muistaa, että tällä hetkellä EU tuo yli 100 PCM Katarista meistä. Tämä on syy siihen, miksi toimitusvarmuus energian eh, osalta EU:ssa on tärkeä ja että nesteytysterminaaleja pitäisi rakentaa, mutta minusta tämä puuttuu mietinnöstä. Osa kollegoista on sanonut, että nesteytetty maakaasu tuli vuosikymmenten aikana tulla olemaan pääasiallinen tuote, joka kulkee Euroopan läpi. Ja tätä tilannetta pitää tarkastella näin. LNG totta kai sallii joustoa markkinoilla, meistä on äärimmäisen tärkeää lisätä yleisehdotus, että käytettäisiin enemmän kotimaisia tai omavaraa, omia toimituksia esimerkiksi maakaasu Kyproksen talousalueella. Ja meillä pitäisi olla nesteytysterminaali Kyproksella, jotta voitaisiin käyttää resurssit, joita siellä on hyvinkin paljon. Lisäksi tämä sallii sen, että voidaan vähentää alueellisia epätasapainoja. Ja minusta on tärkeää käyttää tätä LNG-strategiaa, jotta siirrytään pois kohti energiaeristäytymistä, jota tietyt jäsenvaltiot ovat kokeneet, joten meidän tulee tukea haavoittuvaisimpia jäsenvaltioita energia on Kypros, Malta ja Irlanti jotka käyttävät sataprosenttisesti perinteisiä polttoaineita sähkösaamiseksi, joten nämä alueet ovat ne, joissa pitäisi edistää infrastruktuurihankkeita. Näin nämä jäsenvaltiot saisivat tukea energiatoimituksiinsa. Näin noin siirtäisiin myös pois kohti tästä eristäytyneisyydestä, jossa ne siis ovat tällä hetkellä. Nestetty maakaasi on hyvä tapa päästä tähän tavoitteeseen. Kiitos. Interventi degli Shadows. Näin varjoistelijoiden puheenvuorot on käyty. Ja sitten seuraavana puheenvuorossa herra Keli, olkaa hyvä. Eh, sen. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Uskon, että esittelijä teki hyvän yhteenvedon siitä, missä nyt ollaan tässä vaiheessa ja mitä täytyy tehdä. Uskon, että on erittäin tärkeää, että mikäli olemme loppuun saattaa energiaunionin kaasulla tulee olemaan merkittävä rooli siinä. Mikäli me monipuolista energian saantilähteitä, Meidän täytyy käyttää hyväksi tilaisuudet ja mahdollisuudet, jotka avautuvat LNG myötä omassa maassani Irlannissa, kuten on sanottua. Me olemme saari, olemme myöskin energiasaareke 20 vuotta kaasu on saatu putken kautta. Olemme riippuvaisia yhdestä ainoasta putkesta, joka tulee Isosta Britanniasta käsiin, mikäli Iso-Britannia päättää jättää Euroopan unionin, niin mitä meidän kaasun me tulee, mit, mit, mitä kaasun tapahtuu monikannalta? kannalta. Vuosikausia on puhuttu tästä putkesta ja Euroopan unionin myötävaikutuksella ja sen ura laajempi strategia, joka on paras Euroopan kannalta. Esittelijä mainitsikin lukuisia seikkoja kaasun varastoinnin ja kuljettamisen paikasta toiseen laivaamisenkin kautta etuinen ja haittoinen. Kaasun kysyntä ja tarjonta laski Euroopassa, mutta minun maassani kaasua taikka muita vaihtoehtoja ei paljon ole. Suurin osa lämmityksestä on öljylämmitystä, voimalat toimivat hiilellä. Ei kukaan väitä, että öljy tai hiili olisivat parempia ympäristön kannalta kuin kaasu. Entä sitten uusiutuvat energialähteet? Myös vaikuttaa siltä, että koska mikäli uusiutuvia ei ole, silloin kaasu on paras vaihtoehto. LNG on tässä merkittävä rooli. Mikäli voidaan rakentaa terminaaleja ja käyttää hyväksi olemassa olevia terminaaleja. Silloin tehdään jo paljon hyvää ei pelkästään näkeen saantivarmuuden ja monipuolistamisen kannalta, vaan myöskin kilpailukykymme kannalta. Hermoser Euroopan komissiosta, eh, yksikön päällikkö toimitusvarmuusyksiköstä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvon jäsenet. Kiitos kutsusta tulla tänne myöskin tämän kohdan tiimoilta. Herra Görkin mietintö on varsin tervetullut ja se hyvin nostaa esiin tärkeimmät seikat ja painottaa niitä kysymyksiä, jotka myös komission ehdotuksessa ovat mukana olleet. Niin kuin jo aikaisemminkin olen todennut, tämä kaikki on nähtävä eh, ilmasto- ja energiaesityksen puitteissa vuodelle 2030. Kaasuhan on fossiilinen polttoaine kuitenkin puhtain sellainen, vaikka ympäristöhaasteita sekin aiheuttaa. Ja on pidettävä huoli siitä, että metaanipäästöä ei synny. Katsottava, kuinka eh, toteuttaa tekniset toimet tämän estämiseksi. Ja on erittäin tärkeää saada ympäristösääntelyä tältä osin osin. Mutta jos näitä varotoimia kunnioitetaan, niin tällöin kaasu ja nesteytetty maakaasu myöskin eh, voidaan katsoa eh, varsin eh, helposti paremmaksi vaihtoehdoksi kuin muut fossiiliset polttoaineet, ja näin voidaan päästä vähähiiliseen lopputulokseen. Energiatehokkuuden myötä kaasun käyttö varmasti alenee Euroopassa, mutta on muistettava, että tuontimäärät kuitenkin pysyvät vakaina tai ehkä vähän kasvavatkin. Ja tämä johtuu siitä, että oma tuotanto kaasun osalta vähenee, eli siksi infrastruktuureja tarvitaan. Eli kaasua on voitava toimittaa Eurooppaan muualta kun siirrymme pikkuhiljaa vähähiiliseen talouteen. Tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä ja on vältyttävää siltä, että turha infrastruktuuria rakennetaan, on hyödynnettävä olemassa olevat parhaalla mahdollisella tavalla jos kukin maa omat varastoyksikkönsä perustaa tai terminaalinsa, niin ei kannata. Kannattaa ehkä mieluummin hyödyntää vaikkapa naapurimaassa jo olemassa olevaa infrastruktuuria. On pidettävä huoli siitä, että mitään esteitä tälle ei ole, että verkostot toimivat hyvin ketään syrjimättä. Näin voidaan pitää hyvin, hyvän kurissa myöskin kustannukset ja toisaalta tukea myöskin kestävyyttä, koska kaasu maksu näin äh, paremmin äh, on kilpailukelpoinen esimerkiksi suhteessa hiilen, joka on saastuttavampi. Joustavuus ja hajautus ovat tärkeitä seikkoja, kun puhutaan putkistosta nestetetyn maakaasun osalta. Tällöin on mahdollisuus reagoida uusiin kysyntätilanteisiin nopeastikin, eikä tarvitse investoida kiinteinä varoina kovinkaan paljon varoja ja tämä myöskin on hyvä, kun geopoliittiset riskit huomioidaan. Ja nyt siis tarjoutuisi hyvä mahdollisuus tulla uusille toimittajille markkinoille ja mahdollistaa hyvät toimitukset Euroopan unionissa ja toisaalta mahdollistaa näitä eri vaihtoehtoja. Euroopan komission on varmistettava se, että myös varastointiin suhtaudutaan vakavuudella, että näitä ei turhaan suljeta – Tietysti kysyntä on vähentynyt varastointiin liittyen, mutta alueellisen yhteistyön yhteydessä on kuitenkin ymmärrettävä, että tämä on ollut järkiperäinen lähestymistapa, eikä kannata mihinkään hätiköityihin päätöksiin tässä asiassa mennä, vaan miettiä asiat kunnolla kansainvälisesti on ponnisteltava eh, siten, että huomioidaan muutkin maat, eli kestävä pohja on eh, huomioitava. Toisaalta se, että markkinat voivat olla avoimet ja näin voidaan maailmanmarkkinoilla myöskin toimia. Todellakin kiitos kiinnostuksestanne ja kiitos ilman muuta mietinnöstä, mietinnöstä ja tänään täällä käydystä keskustelusta. Kiitos. Ja nyt käännyn esittelijän puoleen. En tiedä, haluaako esittelijä vielä lopuksi käyttää lyhyen puheenvuoron. Thank you very much. Kiitos ja kiitos kollegoille huomioista ja kommenteista. kirja sinne tässä ahkerasti merkille. En nyt halua mennä yksityiskohtiin vielä liikaa tässä vaiheessa. Haluaisin vielä vahvistaa kuitenkin yhtä viestiä. Tässä mietinnössä on kyse nestetystä maakaasusta ja kaasun varastoinnista, eikä kaasun roolista yleisesti tai energiapaletista. Houkutuksena totta kai olisi ehkä avata uudelleen energiaunionin mietintö ja sen keskustelu, mutta minusta etunamme on vastustella tätä houkutusta. Samalla voin vakuuttaa teille, että haluaisin välttää, että olisi enemmän hukka-investointeja EU-ssa. Vielä yksi yleishuomio. Tiedän, että EU LNG- ja kaasuvarastointistrategia on tärkeämpi tietyille jäsenvaltioille kuin toisille. Tietyt jäsenvaltiot, missä on kuusi LNG uudelleen kaasutusterminaalia, toisilla ei yhtään. Toiset ovat, että saavat kaasuvarastoista täysin energiansa ja muualla tilanne on toinen. Noissa maissa tietenkin, missä esimerkiksi Baltian maissa, Iranissa ja Itä-Euroopassa – LNG-saatavuutta pidetään strategisena kysymyksenä muissa maissa. Se, näin ei ole huolimatta eri tilanteista. Olen vakuuttunut siitä, että me kaikki hyödymme siitä, että sisäiset energiamarkkinat ja sen täydentäminen ja hyödyntäminen kaikkia pitää harmonisoida sääntöjä, että se on kaikkien etuna. Ne no, pitää helpottaa LNG-terminaalin lisäkäyttöä ja kaasun varastointia myös. Vielä lopuksi tekninen huomautus ensimmäinen var, varjoestelyn kokous tietääkseni neljäs päivä heinäkuuta Strasbourgissa. Ja kompromissitarkistukset aion ne hyvissä ajoin lähettää teille. No, riippuu totta kai niiden määrästä. Nähdään sitten Strasbourgissa ja kiitos puheenjohtaja. Grazie kollega Jurka e vorrei herra Björk. Huomenna sitten kello 12 tarkistukset tulee jättää viimeistään. Eli se on takaraja. Ja sitten nämä muut päivämäärät ovat 11.7. mitä tulee tarkistusten käsittelyyn ja sitten syyskuussa valiokuntaäänestys. Toteaisin vielä, että seuraava kokous on 27. heinäkuuta iltapäivällä Brysselissä 4. heinäkuuta eri tämä mm, erityiskokous, josta jo puhuttiin. Kiitos kaikille. Näin saatiin kokous hyvissä ajoin läpi käytyä. Kiitos mukana olleille ja mm, oikein mukavaa illan jatkoa kaikille.